to avoid the criticism of Sir Robert. Jotta Sir Robert ei kritisoisi minua, aloitamme nyt vain kymmenen minuuttia myöhässä, mikä on kuitenkin edistystä. Ja lupaamme parantaa tapamme. Mutta aloitetaan nyt ensimmäisestä asiasta esityslistalla, joka on suositus neuvostolle, komissiolle ja ulkosuudenhallinnolle – EU-Kanadan strategisesta kumppanuussopimuksesta. Ja haluaisin pyytää edustaja Jegleä puhumaan ja esittelemään mietintönsä. Teillä on puheenvuoro. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitz. kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisat kollegat,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 jäsenten kanssa olen laatinut tämän tekstin. Lisäksi kiitos kuuluu myös sihteeristön työntekijöille ryhmissä ja kiitos myöskin ulkosuhdehallinnon osoittamalle tuelle. Mitä tulee ulkosuhdehallinnolle, niin voin todeta, että yhteistyö on ollut erinomaista ja mielestäni tämä on tärkeäkin yhteistyö, jos me haluamme saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Kanada on yksi keskeisimmistä läntisistä toimijoista ja tästäpä syystä unionille myöskin tärkeä kumppani kansainvälisellä näyttämöllä ja tämä on erityisen selkeä juuri taloudellisella sektorilla. Jotta nämä tärkeät EUn ja Kanadan strategiset suhteet saadaan päivitettyä muuttuneisiin, muun muassa juridisiin tilanteisiin, niin tästä syystä paraikaan neuvotellaan uudesta strategista kumppanuussopimuksesta. Perussopimus on vuoden 76 sopimus, eli emme lähde siis aivan tyhjästä liikkeelle – vaan me ikään kuin päivitämme tätä vanhaa sopimusta tämän hetken tarpeet huomioiden. Ja olen vakuuttunut siitä, että tämä on erittäin tärkeä sopimus, kun yritetään varmistaa, että molemmat hyötyvät mahdollisimman paljon tästä sopimuksesta. SPA-sopimus voi kuitenkin astua voimaan ainoastaan parlamentin hyväksynnän kautta ja tästäpä syystä olisikin tärkeää, että AFET-valiokunta ja täysistunnossa tätä asiaa käsitellään maailmansa varhaisessa vaiheessa ja että yritetään löytää mahdollisimman laaja kannatus tälle sopimukselle. Mitä tulee sopimuksiin kolmansien maiden kanssa, niin me vaadimme niihin liittyen yhteistä lähestymistapaa, se pätee myöskin teollisuusvaltioiden kanssa solmittaviin sopimuksiin. Mitä tulee SPA-sopimukseen, niin sama lähestymistapa tulisi käyttää myöskin muihin EUn ja Kanadan välisiin sopimuksiin. Tietoisesti tässä tekstissäni olen toiminut niin, niin kuin monet ehkä luulivat ja niin kuin Kanadan puoleltakin on sanonut, niin olen valinnut sellaisen tiukan lähestymistavan, sillä minun mielestäni tämä SPA luo pohjan seuraaville vastaavalaisille sopimuksille. Meidän täällä parlamentissa täytyy vain sitten päättää, mihin suuntaan me etenemme tai haluamme edetä, jottei EUn uskottavuus kärsi kolausta. Ja kun katsotaan tätä mietintöluonnosta, niin Euroopan parlamentti esittää siinä omat päin, pääpainopistealueensa ja huolenaiheensa. Eli esitämme komissiolle, ulkosuhdehallinnolle ja neuvostolle suosituksia sitten sen suhteen, miten SPA-neuvotteluja tulisi käyttää. Tietoisesti olen valinnut avoimia joustavia muotoiluja koska Halusin kaikin keinoin välttyä siltä tilanteelta, että tämä toivelista äh, muotoutuu liian pitkäksi. Meillä on tietoaikatauluja senkin suhteen aion pitää siitä tiukasti kiinni, mutta yhden asian haluaisin ottaa esille, nimittäin viisupin sopimus. Kysymys, tehän tiedätte, että Kanada vaatii romanialaisilta, bulgaarialaisilta ja Tsekin tasavallan kansalaisilta viisumia. Tätä asiaa on käsitelty jo pitkän aikaa ja nyt täytyy pohtia, että miten tämä asia otetaan tässä mietitön luonnoksessa esille. Tämä on tärkeä asia. Ja sitten on olemassa vielä kaksi asiaa, joihin tulee puuttua, mutta kaiken kaikkiaan sanoisin, että tärkein asia on se, että me saamme tämän sopimuksen solmittua mahdollisimman laajan tuen saattelemana. Minä toivon myöskin varjoesittelijöiltä tai yhteisesittelijöiltä halukkuutta varhaisessa vaiheessa ottaa kysymyksiä esille, että meillä olisi selkeä tilanne, kun äänestykseen mennään – ja jotta sitä kautta sitten saataisiin hyvä äänestystulos. 18. päivä syyskuuta mennessä tarkistukset on jätettävä ja toinen keskustelu järjestetään 10.10. ja äänestys Afetissa 14. marraskuuta ja sitten täysistuntokäsittely ehkä joulukuussa. Siinä tämänhetkinen aikataulutus. Herra puheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia nyt toivoisinkin, että varjoesittelijät sekä muut esittäisivät kommentteja tukien minua yhtäältä, mutta toisaalta esittää myöskin kriittisiä kommentteja, jotta voimme saada aikaiseksi kunnon keskustelun. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon ja nyt edustamon talto. Thank you very much. Kiitoksia. Minä yritän puhua niin lyhyesti kuin mahdollista. Ensinnäkin, kuten esittelijä on sanonut, on kaksi rinnakkaista sopimusta, SPA ja CETA, ja ne ovat kummatkin meille tärkeitä, jotta voisimme keskittyä suhteissamme EUn ja Kanadan välillä. Mutta haluaisin kommentoida kahta asiaa. Ensinnäkin mielestäni on erittäin tärkeää, että kun me solmimme sopimusta Euroopan unionin ja Kanadan välillä, kaikki jäsenvaltiot Euroopan unionissa tulevat kohdelluksi tasavertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kysymykset, jotka liittyvät automaattiseen viisumivapauteen, suurimmalle osalle eh, kansalaisia suurimmasta osasta eh, jäsenvaltioita, paitsi romanialaisille, bulgarialaisille ja tsekeille, niin tämä on asia, joka meidän mielestämme on erittäin tärkeää, että tätä uudelleen arvioidaan. Ja vetoaisin siihen, että saisimme puoluerajat ylittävän tuen ja kansalliset rajat ylittävän tuen sille, että oltaisiin täysin solidaarisia tässä asiassa. Ei olisi oikeudenmukaisuutta, jos meillä olisi tällainen SPA-sopimus ja nämä kolme maata jäävät tähän tilanteeseen, ellei me sitten saa aivan selvää indikaatiota tai enemmänkin siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tämän omituisuuden poistamiseksi, koska omituista se kyllä on. Ja toinen asia, ja minulla on ollut keskustelu myös Kanadan edustuston edustajien kanssa täällä Brysselissä, on tämä sanamuoto, jossa me viittaamme demokratiaan, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen. Ja he sanovat, että mielestäni on tärkeää myös sanoa heidän näkemyksensä. He sanovat, että tämä ei koske Kanadaa, koska Kanada on täysi demokratia, eikä ole oikein, että sitä kohdellaan aivan kuin se ei olisi todellinen demokratia. Meidän vastauksemme on aina ollut, että olisi ja näyttäisi syrjivältä, jos me käyttäisimme eri tekstejä eri valtioille. Tietenkin meidän täytyy olla tietoisia siitä ja me myönnämme sen, että eivät kaikki valtiot ole demokraattisessa prosessissaan samalla tasolla. Mutta Kanadan näkökulmasta ainakin kun tästä asiasta keskustelimme, he sanoivat hyvin selvästi, että tämänhetkinen sanamuoto ei ollut asia, jonka he olisivat valmiita hyväksymään, koska se langettaa varjon, tai tämä on siis heidän mielipiteensä, se langettaa varjon heidän demokraattisille kriteereilleen. Toisaalta toisesta näkökulmasta, Euroopan parlamentin näkökulmasta, on hyvin vaikea luopua tästä luonnollisesta sanamuodosta, jota me käytämme näissä sopimuksissa. Joten meidän täytyy luopua tästä perinteisestä sanamuodosta ja kohdella Kanadaa toisella tavoin kuin kohtelisimme muita valtioita, joilla ei ole ehkä näin korkeita demokraattisia kriteerejä. Kiitoksia. Miss, uh, eh, Mrs. Weber. Kiitoksia edustaja Montalto. Edustaja Weber. Very much, chair. I'd like Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, hänen ponnisteluistaan. Ja sanoisin tässä vaiheessa, että minä olen vankasti sitä mieltä, että Euroopan unionin ja Kanadan väliset suhteet ovat aina olleet hyvät ja niiden pitää jatkaa samaan malliin. Kanada ei ole pelkästään perinteinen kumppani, vaan Kanada on myöskin hyvin vahva demokratia. Me jaamme saman kulttuurin periaatteet ja arvot. Ja on vain normaalia tosiaankin, että jatketaan näitä suhteita. Aivan pari kommenttia. Tosiaankin yksi tekijä, joka on arkaluontoisempi, on se, miten Kanadan viranomaiset edelleen kohtelevat tiettyjä romanialaisia, bulgarialaisia, Tsekin tasavallan kansalaisia, jotka edelleen tarvitsevat viisumin Kanadaan pääsyä varten. Ja minä esitän tarkistuksen tästä asiasta ja eh, taidan eh, kuulla muitakin kollegoja. Eh, saisimmeko aikaan yhteisen tarkistuksen tästä asiasta? Mutta silti kun nyt katsotaan strategista kumppanuussopimusta ja talous- ja kauppasopimusta toisaalta, niin on sanottava, että ehkä meidän pitäisi olla vähän legalistisempia lähestymistavassamme. Strageninen kumppanuussopimus on meidän asiamme, sitten hoitaa toisen puolen minä ymmärrän kyllä tai yritän ymmärtää, miten olisi mahdollista tai miten ei voitaisi hyväksyä sitä, että olisi ehdollisuus strategisessa kumppanuussopimuksessa ja miten se johtaisi tuohon toiseen sopimukseen. Jokaisen sopimuksen pitäisi olla oma itsensä ja ehkäpä voimme löytää sanamuodon, joka selkeyttää tilannetta ja aion esittää tarkistuksen siitä. Joka tapauksessa eh, ihmisoikeuslauseke ja se lähestymistapa, jonka haluaisimme nähdä strategisessa kumppanuussopimuksessa. Meidän täytyy suhtautua itsekin johdonmukaisesti ja katsoa Euroopan unionin periaatteita. Totta kai meidän pitää tukea EUn lähestymistapaa, mutta pitää olla myös oikeudenmukainen siinä, minkälaisia sanamuotoja käytämme, kun esitämme tällaisia lausekkeita. Kaiken kaikkiaan eh, en, en usko, että haluamme eh, tästä mm, eh, mitään uran uurta ja sopimusta saada aikaan. Meillä on paljon sopimuksia eri maiden kanssa, eikä minun mielestäni Kanada missään suhteessa aiheuta ongelmia ihmisoikeusnäkökulmasta. Eli tämä tarkistus, jonka aion jättää, on hyvin varovaisesti muotoiltu. Kiitos. Thank you very much. Now, uh, Mrs. Suika. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Suika tai Suisa. Ja želim pozdraviti napore koje smo... Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Me olemme tyytyväisiä tähän tekevämme työhön, jotta saamme tämän tekstin laadittua ja parantaaksemme EUn ja Kanadan välisiä suhteita. Olen uusi Kroatian jäsen ja EUn ja Kanadan välisten suhteen, suhteesta vastaavan valiokunnan jäsenenä haluan kiittää kaikkea tästä yhteistyöstä ja tiedän, että monet ovat päässeet Kanadaan ja myöskin ilman viisumia, mutta mitä tulee tähän kohtaan hoonin sen suhteen en ole aivan täysin samaa mieltä. Tässä jää hiukan hämärän peittoon tämä kokonaisuus. Mehän tiedämme, että Kanadaan jotkut joidenkin maiden kansalaiset tarvitsevat viisumin. Meillä on kaksi rinnakkaista sopimusta, SPA ja SETA-sopimus. Minun mielestäni ne pitäisi jotenkin linkittää toisiinsa ja harmonisoida. Ja kaikilla, kaikkia jäsenvaltioita tulisi käsitellä samalla tavalla silloin, kun puhutaan viisumista. En voi hyväksyä sitä, että meillä olisi ensimmäisen ja kakkosluokan jäsenvaltiota. Ihan hiljattain keskustelimme täysistunnossa unionin tilasta ja kerroin siinä yhteydessä, että toivottavasti jaamme kaikki samat arvot ja että meidän täytyy jatkaa – tältä pohjalta, eli kaikkia on kohdeltava samalla tavalla. Meidän ei tulisi puhua pohjoisen ja etelän valtioista, Schengenin kuuluvista ja kuulumattomista valtioista tai rikkaista ja köyhistä maista. Oikeus ja demokratia ovat ne arvot, joita meitä kaikkia yhdistävät ja minun mielestäni ei ole hyvä, että tällaista syrjintää toteutetaan. taloudellinen kehitys ei välttämättä ole samanlainen kaikissa maissa, niin kuin eivät monet muutkaan asiat, mutta silti meillä pitäisi olla yhteiset arvot. Ja vielä kerran kiitän esittelijää ja olen valmis tukemaan näitä tarkistuksia. Bulgaria, Romania ja Tsekin tasavalta pitäisi kuitenkin poistaa tästä viisumipakkoluettelosta. Kiitoksia. Chairman. Kiitoksia, Sir Robert puheenjohtaja, kun nyt tulin niin tähän ihan tuoreelta, niin enkä tiedä tästä mitään muuta kuin mitä kuulin tässä keskustelun aikana. Äh, hiukan minua yllätti se, mitä kollegamme tuolla sanoi, unohdin hänen nimensä, Montalto, niin kiitoksia. Äh, hänen äh, kielenkäyttönsä hiukan yllätti minua. Olen hänen kanssaan aivan täysin samaa mieltä, jos nyt kyseenalaistaan Kanadan demokratia, joka on varmasti maailman vakain, niin kyllä se minua yllättäisi. Ja jos näiden sopimusten sanamuoto on sellainen, että niitä ei millään lailla voi muokata koska kuitenkin eroavaisuuksia on, niin se on kyllä aika surkeaa. Ja jos on kuitenkin kyse vain sanamuodosta, joka aiheuttaa hiukan huolita kanadalaisille, niin sitten meidän pitäisi mielestäni olla riittävän joustavia. voidaksemme muuttaa sieltä jonkun sanan tai virkkeen niin, että se vastaa mm, tilannetta ja niin, että Kanada voi sen hyväksyä. Mielestäni se on vain järkevää, enkä näe tässä mitään ongelmaa. So, Mr. Peterle, please. Kiitoksia edustaja Peterille. Alipa, gospod predsedujoči. E, Jestem tu. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin käytän puheenvuoroa, koska olen toiminut esittelijänä EUn ja Japanin puitesopimukseen liittyen ja senkin sopimuksen osalta Olemme törmänneet vastaavanlaisiin kysymyksiin kuin ne, joihin kollega Weber viittasi. Ja toivotan hänelle kaikkia onnea ja menestystä tämän mainitun tarkistuksen osalta. Tämä yleinen lähestymistapa, joka on ymmärrettävä, se ei välttämättä että miellytä kumppaneitamme. Ja meidän täytyy olla tarkana sen suhteen, mitä kumppanimme haluavat ja miten he tulkitsevat meidän vaatimuksiamme. Olen ollut iloinen siitä syystä, että me olemme pyrkineet hakemaan tällaista johdonmukaista lähestymistapaa. Vielä yksi asia. Me puhumme uudemman kerran kolmansista valtioista ja Tämä terminologia on mielestäni hankala. Meidän pitäisi puhua muista valtioista eikä kolmansista valtioista, sillä jos puhutaan kolmansista valtioista, niin niihin voivat kuulua myöskin sellaiset maat, jotka eivät pidä tällaisesta terminologiasta, joten tätä tulisi minun mielestäni korjata tältä osin. Kiitoksia for... Kiitoksia. Ja nyt edustaja Jegle lopuksi. Excuse me. Excuse... Anteeksi. Edustaja Tannock. Anteeksi, etten päässyt tänne keskusteluun, ähm, mutta vain siihen, mitä Robert Atkins äh, sanoi. Minun ryhmäni aikoo esittää tarkistuksia, joissa yritetään puuttua tähän ongelmaan, koska tämä yhden koon malli on äh, sellainen, että EU on aika arrogantisti sitä esittänyt niin sanotusti kaikki kolmannet maat, äh, Kanada tai Intia, tällaiset demokratiat, niin nähdään arrogantisti ja ei sitä voida hyväksyä Kanadan näkökulmasta, koska se tarkoittaisi, että me olemme ikään kuin päättämässä, mikä on demokratia, mikä ei. Ja me tällä tavoin linkitämme eh, kauppasopimukset ja eh, kumppanuussopimukset. Tässä tarvitaan liikkumavaraa. Jos menetämme Kanadan tyyppisen maan, niin se olisi tragedia, ei pelkästään kauppasuhteissa, vaan myös transatlanttisissa suhteissa. Me haluaisimme todellakin, että tässä ollaan mukana myös brittiläisen kansanyhteisön puitteissa. Se on erittäin suuri apu meille tuolla yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ne, jotka haluavat luopua EU-sta, sitten voivat hakea Kanadan tai Yhdysvallat siihen vastaavaksi kumppaniksi. Tässä pitäisi olla aika ymmärtäväinen Kanadan suhteen. Brittivaltuuskunta on sitä mieltä, että meidän pitäisi käyttää joustavaa lähestymistapaa eikä antaa tällaista yhdenkoon mallia kaikille. Kiitos. thank you very much, Mrs. Now you have the floor. Kiitoksia edustaja Jägel, teillä on puheenvuoro. Paljon kiitoksia. Minä haluaisin äh, kaikkien äh, niille, jotka eivät aluksi olleet täällä, jotka eivät ehkä kuulleet alustuspuheenvuoroa, äh, sanoa hyvin selkeästi, että olen avoin kaikille kommenteille, mutta että sitten lopuksi meillä täytyy olla yksi yhteinen pohja jonka ta, käytämme ei pelkästään Kanadan suuntaan, vaan tämähän huomaa tänäänkin tämän ensimmäinen keskustelu, vaan tällaisia keskusteluja tulemme käymään sitten myös muiden maiden suhteen, joiden kanssa meillä on kauppasopimuksia. Siksi mielestäni meidän täytyy olla erittäin, erittäin varovaisia ja pohtia tarkkaan, kuinka pitkälle voimme ehkä avautua, mutta mihin sitten panemme pisteen. Ja pyytäisin nyt, että me puhu ylimielisyydestä, kun puhumme siitä, että meidän universaalit perusarvomme, tämä yhteinen lähestymistapa saattaa vaikuttaa ylimieliseltä muita maita kohtaan. Mielestäni tämä ei ole hyödyllistä. Tämä on se pohja, jolta me toimimme myös muissa kauppasopimuksissa, kun on kyse kaakkoisasiasta ja muusta. Näiltä pohjalta olemme toimineet. Meidän täytyy olla rehellisiä myös näiden muiden kumppanien suhteen. Se, mitä minä en halua, on se, että päätämme täällä jotain, eh, joka kyseenalaistaa tämän kauppasopimuksen, tämän SETA-sopimuksen sehän olisi ihan väärin. Näin ei saa käydä, mutta meidän täytyy keskustella intensiivisesti ja siksi pyysin tätä varhaista keskustelua, koska minä tiesin, mitä tulee tapahtumaan. Minä tunnen Kanadan jo vuodesta 2009 ja kaikki kollegat, jotka ovat kommentteja tehneet viisumi asioiden suhteen, voin sanoa, että Kanada on liikkunut viime vuosina, mitä tähän ongelmaan tulee, mutta vapautta ei siis vielä ole mutta Kanada on liikkunut. Ja tietenkin Kanadalla on ihmisoikeudet, vähimmäismistojen oikeudet, siellä eletään demokratiassa ja niin poispäin. Sitten minä kyllä kysyn Kanadalta, miksi tätä ei sitä voida allekirjoittaa, niin emme me mitään muuta vaadikaan. Jos Kanada sanoo, että me olemme aivan samanlaisia kuin tekin Euroopan unionissa, mitä tulee ihmisoikeuksiin ja kaikkiin muihin asioihin, niin sitten minä sanon Kanadalle, että no mikä ongelma siinä on sitten allekirjoittaa tämä. Mutta tietenkin vähemmistöjen kohdalla on muutamia ongelmia. Hyvä puheenjohtaja, päätän puheenvuoron. Pyytäisin, että me kaikki täällä olisimme hyvin tarkkoja ja intensiivisesti käsittelisimme tätä aihetta, että pohtisimme hyvin tarkkaan, miten näitä tarkistuksia tehdään ja pyytäisin nyt todellakin, että sitten keskustelisimme tästä ja löytäisimme yhteisen linjan myös tulevia tarkistuksia silmällä pitäen, koska herra Peterille, koska muuten me emme ole rehellisiä ja meille tulee vaikeuksia. Ja tätä minä en halua. Haluan selkeän pohjan tulevaisuutta varten. Kiitoksia. So. Kiitoksia. Nyt pyydämme, että kollegamme Herbert Roil, joka on EUn ja Korean parlamenttien välistä äh, valtuuskunnan mm, puheenjohtaja kertomaan meille heidän matkastaan Koreaan heinäkuussa. Olkaa hyvä. Herra puheenjohtaja, arvon kollegat, mielelläni ihan lyhyesti kerron tästä matkastamme 15-17 heinäkuuta kävimme Koreassa Tarkka selonteko löytyy tästä itse kertomuksesta. Voitte tutustua siihen ja mikäli AFETin jäsenillä on muita kysymyksiä, niin voitte kääntyä minun puoleen. Seitsemän henkilöä kävi tällä matkalla. Ongelmana oli se, että me halusimme käyttää, käydä tavanomaisen tapaan Pohjois- ja Etelä-Koreassa, mutta valitettavasti me jouduimme viipymään pitkään Pohjois-Koreassa ja Etelä-Koreassa vain vajaan päivän. Se oli alkuun ongelmallinen asia, sillä Etelä-Korean kumppanit olivat huolissaan siitä, että heille voitiin varata vain näin vähän vierailuaikaa, mutta viisaan keskusteluin ja puhelinsoitoin nämäkin asiat saatiin sitten hoidettua kuntoon. Tämä Matka on siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että sitten vuoden 2011 tämä on ensimmäinen kerta, että korkean tason eurooppalainen valtuuskunta kävi Pohjois-Euroopassa ja aikoina, joina Pohjois-Korealla on ollut vaikeita asioita hoidettavana. Ja tämä oli nähtävissä, kun olimme paikan päällä. Tilanne on siis hyvin jännittynyt. Muistatte, Pohjois-Korean ydinisku, uhkaukset ja yhteistyön lopettamisuhkaukset ja Kisongin teollisuuskeskuksen sulkemisuhat. Ja tietoisesti toimimme niin, että olimme kaikkiin taso, tahoihin yhteydessä ja yritimme katsoa, mikä on tilanne paikan päällä ja yritämme myöskin luoda uusia yhteyksiä. Ja kun näitä keskusteluja kävimme, niin sekä Pohjois- että Etelä-Koreassa meillä oli vastassa korkea-arvoisia kumppaneita, muun muassa kansankokouksen puhemies, varaulkoministeri, maatalousministeri ja keskustelut myöskin kansalaisjärjestöjä ja Pyongyangissa sijaitsevien YK-edustusten edustajien kanssa. Me kävimme erittäin mielenkiintoisia keskusteluja ja oikeastaan niistä kävi ilmi se, mitä, minkä tiesimme jo aikaisemminkin, eli nämä ydinase ohjelmakysymykset täytyy ratkaista, jos haluamme ylipäätään keskusteluja käydä. Ja me useampaan otteeseen totesimme, että taloudellinen kehitys tai ulkopuolinen taloudellinen toiminta edellyttää boikotin, boikotoinnin lopettamista. Eli että hallituksen täytyy muuttaa lähestymistapaansa. Pohjoiskorealaiset ovat yrittäneet aina korostaa sitä, että kuka on tämän ongelmallisen tilanteen takana, ja tämä tulkinta oli hiukan toisenlainen kuin meillä. Ja me yritimme hiukan selkeämmin, selkeämmin kertoa heille, että tällaisesta keskustelusta ei ole mitään hyötyä, sillä ilmeisesti Pohjois-Koreassa ihmisten tilanne ei ole mairitteleva, jos tämän asian nyt näin haluat, haluaa ilmeistä. Mitä asunoloihin tulee tavan kansan keskuudessa, niin asumusten kunto on aivan jotain muuta kuin julkisten rakennusten kunto. Mutta tämähän ei ollut meille mikään uutinen sinänsä. Tämä on tuttu näkyy muualtakin. Ja Pekingissä keskustelimme Kiinan edustajien kanssa. Suurlähetys Vadu Vain kanssa, joka on ollut mukana myöskin kuusikantakeskusteluissa. Ja näissä keskusteluissa kävi ilmi, että kiinalaiset ovat eh, hiukan muuttaneet asetelmaa. Erityisesti ne, jotka ensimmäistä kertaa olivat paikan päällä, niin havaitsivat, tai jotka olivat aikaisemminkin mukana, niin huomasivat, että tämä painopistealue on pikkuisen siirtynyt sitten aikaisempien kokousten ja suurlähettiläs korosti sitä, että Kiinalla ei ole kovinkaan paljon vaikutusvaltaa Pohjois-Koreaan, vaikka eu monesti luullaan aivan muuta. Ja mielenkiintoista Pohjois-Koreaan liittyen on se, että kun keskustelimme Pohjois-Korean edustajien kanssa, nämä olivat melko lailla tällaisia rituaalisia keskusteluja, mutta mielenkiintoista oli keskustella kansalaisjärjestöjen kanssa ihan sattumalta meille tarjoutui tälle, tällainen mahdollisuus ja silloin kävi ilmi, että yhtäältä monia hankkeita on menestyksekkäästi käynnistetty ja toisaalta nämä kansainväliset hankkeet ovat saaneet jotain muutoksia aikaiseksi. Kaikki, jotka ovat olleet tässä mukana, niin ottivat esille yhden kysymyksen ja yhden ongelman. Yhtäältä nämä sanktiot ovat johtaneet siihen tilanteeseen, että tukijärjestöillä on vaikeuksia siirtää näitä varoja eteenpäin. Heillä ei ole mahdollisuus käyttää näitä varoja. He joutuvat hakemaan pankeista Kiinasta näitä rahoja ja se, jos mikä on omiaan vaikeuttamaan yhteistyötä. Se on tietenkin harmillista, sillä sanktioiden tarkoituksena ei ole aiheuttaa tällaisia ongelmia. Ja tämä toinen tieto on se, että nämä ohjelmat ovat todellakin vaikuttavia Pohjois-Koreassa. Me kävimme tarkastelemassa yhtä eurooppalaista hanketta ja ohjelmaa. Ja ainahan on niin, että tämän tyyppiset ongel- ohjelmat äh, luovat uusia yhteyksiä ihmisten välille ja vähentävät jännitystiloja. Ja nyt meiltä kysyttiin, että vaikka te teette jo aika paljon siellä Euroopassa, niin eikö jotain uuttakin voisi olla tarjolla? Aina uudestaan puhuttiin sitten elintarvikehuollosta ja maataloudesta, mutta myöskin koulutuksesta ja terveydenhuollosta. Ja kysyttiin, että voitaisiinko eurooppalaiselta puolelta meitä tukea. Kaikessa yksinkertaisuudessaan jokainen eurooppalainen, joka käy Kiinassa ja harjoittaa tällaista projektia, niin luo uusia suhteita, kansalaiset paikan päällä luovat uusia kontakteja, oppivat, että välttämättä nämä kuvat, jotka ovat niin sanotusti vihollisista syntyneet, eivät pidäkään paikkaansa ja niin poispäin. Ja minulle on syntynyt sellainen vaikutelma, kuten monille muillekin kollegoille, että ehkäpä meidän pitäisi panostaa vielä enemmän näihin hankkeisiin, joista ei välttämättä olla niinkään tyytyväisiä, eli että pohjoiskorealaiset voisivat myöskin luoda uusia kontakteja Euroopan ulkopuolisiin maihin, mutta se ei tietenkään tapahtu kädenkäänteessä yön yli. Mitä tulee elintarvikehuoltotilanteeseen, niin tilanne on heikentynyt heikentymistään monien mielestä, ja tästäpä syystä olisi paikallaan, että me silläkin saralla jatkamme maan tukemista. Etelä-Koreassakin kävimme, mutta ihan lyhyesti vain me tapasimme ulkoministerin ja kansalliskokouksen edustajan. Ensimmäinen toteamus oli se, että tämä oli täydellisesti valmisteltu ja järjestetty ja intoa kyllä löytyi, vaikka meillä oli mahdollisuus käydä vain lauantaina ihan pikaa pikaa paikan päällä, niin silti väkeä oli paikalla vaikka kuinka paljon. He todellakin panostivat yhteistyöhön ja keskusteluun ja kyllä harmonisista lähestymistavasta oli merkeä nähtävissä. Eli mielenkiintoa kyllä oli sen suhteen, mitä me olemme nähneet Etelä-Koreassa ja mm, olivat valmiita myöskin kertomaan, että minkälaista uutta tukea meille EUlta toivottaisiin. Ja ulkoministerikin puhui hyvin avoimessa hengessä. Hän ei halunnut lähteä nuhtelemaan Pohjois-Koreaa sen tekemistä virheistä, vaan hän halusi todellakin löytää uusia keskustelukanavia ja pohtia sitä, että miten voitaisiin edetä. Kun olimme Etelä-Koreassa, niin no, palata Pohjois-Koreaan, niin me emme ehtineet käydä Keisongissa. Sanottiin, että tämä on sotilasaluetta ja silloin siihen asiaan ei tarvitse puuttua sen kummemmin. No, tämä oli epämiellyttävä asia, mutta tämä nyt on vain joka päivästä elämää tämän tyyppisissä maissa. Mutta mielenkiinnolla olemme panneet merkille sen, että tilanteeseen on tullut hiukan vauhtia ja Täällä Brysselissä olen keskustellut Etelä-Korean suurlähettilään kanssa ja tänään tai huomenna taas tämä teollisuusalue avaa toimintansa ja sen toimintaa on tarkoitus laajentaa. Tarkoituksena ei ole vain parantaa suhteita Etelä- ja Pohjois-Korean välillä, vaan että sille alueelle saataisiin myöskin muita kansainvälisiä toimijoita. Eli voitaisiin saada vähän laajempi ja tukevampi pohja tälle hankkeelle, jottei sitten jommankumman pohjoisen tai etelän päätöksestä koko hanke taas romahda. Ensi viikolla taas järjestetään uusia keskusteluja pohjoisen ja etelän edustajien välillä. Ne ovat pienimuotoisia keskusteluja, mutta kuitenkin. Eli tilanne on taas muuttunut. Pohjois-Korea on eristäytynyt valtio, missä ihmisten elinolosuhteet eivät ole hyvät mutta sieltä löytyy uteliaita ja innokkaita nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita kaikenlaisista uusista yhteyksistä ja nämä yhteydet olisivat pitkiä ja hedelmällisiä. Ja lokakuussa täällä käy Pohjois-Korean suurlähettilässä, tammikuussa tapaamme Strasbourgissa Pohjois-Korean parlamentin edustajia ja mikäli tämä valtuuskunta haluaa sielläkin keskustella heidän kanssaan, niin sellainen keskustelumahdollisuus voidaan järjestää. Minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että tällä matkalla opittiin paljon. Minä en kovin mielelläni matkustele, mutta olin kyllä tyytyväinen päätökseeni lähteä sinne, koska siihen kannatti panostaa. Oikein paljon kiitoksia. Thank you very much. Sir Robert, please. Kiitoksia oikein paljon. Sir Robert. Chairman, I'm, I'm... Puheenjohtaja, olen kiitollinen ja äh, minua kiehtoo tämä Herbert Roilin äh, raportti ja se esittää, nostaa esiin kysymyksiä äh, monille meistä, jotka eivät voi tuohon ihmeelliseen paikkaan mennä. Ensinnäkin ähm, saiko jäsenet nähdä sen, mitä he halusivat, koska tämä ei nyt ainakaan ole se kuva, minkä Pohjois-Korea itsestään antaa maailmalla. Toiseksi Britanniassa oli BBCn televisioraportti, tai laiton, hän laittomasti kuvasi erilaisia asioita Pohjois-Koreassa, joita hänen olisi pitänyt nähdä periaatteessa, ja se näytti lähetti äärimmäistä köyhyyttä, äärimmäistä nälkää ja myöskin joitakin hyvin ikäviä vankilaolosuhteita, jossa oli paljon ihmisiä. Ja jos otetaan nyt huomioon viimeisimmät uhkaukset Yhdysvaltoja kohtaan, ydinaseilla ja niin poispäin, oliko mitään mahdollisuutta arvioida sot armeijaa ja, ja pystyttekö näkemään armeijan toimintaa? Ja sitten melkeinpä retorinen kysymys. Sanoisitko te ja valtuuskunnan puheenjohtaja, että äm, Pohjois- Korean väestön täysi tietämättömyys muusta maailmasta on mm, jotain kauhistuttavaa vai itse asiassa hyvä asia heille? Eihän se mikään salaisuus ole, mutta kyllä se oli hyvin valistava, vaikkakin karmaiseva kokemus. Me kuitenkin saimme keskustella suunnitelmista poiketen kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa, mutta tietenkin tässä on Pohjois-Korean toimijoiden tarpe taustalla, mutta ne, jotka ovat useampaan otteeseen käyneet paikalla, minä olin ensimmäistä kertaa Pohjois-Koreassa, ne, jotka olivat käyneet aikaisemmin paikan päällä, niin sanoivat, että avoimuutta on ollut havaittavissa. Jo, joillakin nuorilla oli kännykkä käytettävissä, joka kylläkin toimi vain Pohjois-Koreassa, mutta kuitenkin ja hyvin pukeutuneita ihmisiä tavattiin, ehkäpä he olivat jollakin, joissakin yhteyksissä johtotehtäviin, mutta kyllähän köytyy, köyhyyttä oli nähtävissä, kun kävimme maaseudulla ja, ja ne asuinolosuhteet olivat jotain aivan sellaista, mikä ei Euroopassa tulisi kuulonkaan. Eli se oli hyvä havaita, että ne, jotka olivat useampaan otteeseen käyneet Pohjois-Koreassa, sanoivat, että tilanne on muuttunut, autoja näkyy enemmän, siellä oli hillittömät valtaväylät, mutta ilman, te, ilman autoja ja me näimme myöskin hyvin automatisoituja tehtaita. Ei siellä nyt välttämättä niin nopeasti toimittu näiden koneiden avulla, kun käsinkin asia olisi voitu hoitaa nopeammin, mutta ilmeisesti vaan ei ollut materiaalia tuottaa näitä tuotteita. Ja kyllähän näillä teollisuusalueilla pyöri tai tehtailla pyöri myöskin sotilasväkeä. Mutta sellainen kysymys jäi vielä vaivaamaan mieltäni, että mitkä ovat ne alat, millä voidaan vielä saada jotain aikaiseksi? Mielestäni nyt täytyy katsoa, että kansalaisjärjestöt saavat varat käyttöönsä toimintansa rahoittamiseksi. Ja kaikki uudet aloitteet, tarkoittaen yhteistyötä EUn ja Pohjois-Korean kansalaisten kanssa on uusi yhteys ja jokainen uusi yhteys tarkoittaa paikallisille ihmisille keskustelumahdollisuuksia. Kyse on vain ajasta. Me tiedämme, että tällainen eristäytyneisyys ei voi kestää ikuisuuksia. Alkuun meitä pyydettiin luovuttamaan kännykkämme, mutta sehän karjutui siihen, koska me sanoimme, että ei tule kuuloonkaan ja ei ole mitään järkeä antaa nämä kännykät teille, koska ne eivät toimi edes Pohjois-Koreassa. No aina ne aina yrittävät sitä, mutta kun me sanomme, että ei käy, niin sekin kelpasi vastauksesta. Joten kielenkäyttö on muut ei ole muuttunut, koska kaikki muut ovat aina syypäinä, Pohjo, Etelä-Korean väki, japanilaiset, yhdysvaltalaiset ja niin poispäin. Sanoin, että meidän ei ole järkevää jatkaa keskusteluja tältä pohjalta koska minä voisin esittää vasta-argumentteja. Nyt täytyy vain keskustella siitä, että miten voimme auttaa kansalaisia. Miten voi olla, että Etelä-Koreassa ihmisillä elinolosuhteet ovat niin paljon paremmat kuin teillä täällä pohjoisessa, ja miten voidaan tilannetta korjata? Niin heräksi siis sitten kysymys, että miten saataisiin Kesong taas toimimaan. Mitä se edellyttää? Ja pohjoiskorealaiset sanoivat, että me tarvitsemme enemmän ulkomaisia investoijia mutta me vastasimme siihen, että eihän kukaan uskalla tulla investoimaan teil, teidän alueellenne ja maaperälle, jos te voitte yksi kaksi yllättäen päättää, että tämä tehdaskompleksi suljetaan. Jotkut eivät ole kiinnostuneita näistä keskusteluissa, jotkut eivät reagoineet laisinkaan, mutta jotkut kaikista huolimatta ymmärsivät, mistä kenkä puristi ja mitä me ajoimme takaa, mutta siinäpä kaikki. For you, you know, because indeed today apparently Todellakin tänä päivänä maa on ilmeisesti avoimempi kuin vuonna 1999, kun vierailin siellä, ja silloin siellä ei kyllä ollut kännyköitä. Ja vitsailtiin, että oli kaksi kanavaa, yksi oli Kim Il-sung ja toisella kanavalla sitten sanottiin, että pitää seurata ensimmäistä kanavaa. Ja heillä oli täysin tyhjiä rakennuksia, jotka oli valmisteltu Etelä-Korean köyhille ihmisille yhdistymisen jälkeen. Ähm. Kiitoksia kovasti. Minäkin ähm, olen käynyt Pohjois-Koreassa, en tiedä oliko ihan samaan aikaan, mutta suunnilleen. Minä näen tässä sellaisen ongelman, että pohjoiskorealaiset itse – ovat tottuneet ajattelemaan hyvin eri tavoin kuin missään muussa maassa ajatellaan, missään muussa maassa, jossa on autoritaarinen hallitus. Heitä, heidät on koulutettu ja kasvatettu jo vuosien ajan. Ja ne, he, he todellakin vilpittömästi uskovat siihen, mitä heille kerrotaan. Vaikkakin se, mitä heille kerrotaan, olisi meidän mielestämme täysin uskomatonta. Minun mielestäni tämä on suurin ongelma, joka maailmalla on Pohjois-Korean kanssa, toisin kuin muut maat, jotka ovat sulkeutuneita – on jonkunlaisia kontakteja. On myös jonkinnäköistä vaihtoa ulkopuolisen maailman kanssa. Pohjois-Koreassa tämä on erittäin epätodennäköistä. Ja silloin kun kontakteja on ulkopuolisten kanssa, niin aivan kuten kaikki me tiedämme, kontaktit hoituvat erityisolosuhteissa. Minäkin voin sanoa, että viime vuosina asiat ovat aivan hiukan helpottuneet, mutta todellakin vain hiukan. Kiina ei ilmeisestikään ole saanut sellaista otetta kuin mitä kuvittelimme, että heillä olisi Pohjois-Korean suhteen. Pohjois-Korea, kuka tahansa, joka on maassa käynyt, se on niin erityislaatuinen maa, että on, meidän on todellakin lähestulkoon vaikeata ymmärtää, mitä tapahtuu pohjoiskorealaisten mielissä, mitä heidän mielessänsä liikkuu ja kun puhumme miljoonan armeijasta, sanon vain, että se on vain osa sitä, koska kaikki no- pohjoiskorealaiset ovat sotilaita, kaikki naiset ja miehet, he ovat sotila, sotilaissa mukana. Ja kun puhumme suurimmista armeijoista, meidän täytyy muistaa, että kaikki tekevät ovat eh, palveluksessa jossakin muodossa. Ja eh, ajatuksena on tosiaankin heillä, että on, eh, saadaan aikaan vain yksi Korea. Tätä he ovat ilmaisseet, että tämä on heidän uskomuksensa ja se on yksi hankalimpia tilanteita, joita edessä on. Se on todellakin painostava, koska kaikki tai ainakin lähestulkoon kaikki pohjoiskorealaiset pitävät se mielessään. Kiitos. Kiitoksia, eh, herra Roil. Meidän kollega hänen täytyy lähteä, mutta edustaja Tannek haluaisi vielä puheenvuoron, jos voisi odottaa kolme minuuttia. Niin, minun on eh, esitettävä kysymys. Äh, kollegoilta. Me kaikki tietävät, että äh, Pohjois-Korea on totalitaarinen stalinistinen ähm, äh, hirmuhallinto, jossa ihmisiä aivopestään ja äh, uusi johtaja toi, antoi kuoleman tuomion entiselle kumppanilleen. Ähm, Miten varmistatte, että nämä vierailut, joita parlamentti järjestää sinne, niitä ei pidetä propagandan välineenä ja välineellistetä, äh, kun sitten seisotte siellä äh, suuren johtajan ähm, patsaalla. Minä kieltäydyin menemästä maahan, koska pelkäsin, että he hyödyntävät sitä äh, pönkittämään valtaansa niin, että osoitetaan kuinka Länsi-Euroopan maat tukevat heitä. Sama koskee Irania. Miten varmistatte, että tämä vierailunne siellä on hyödyksi Korean kansalle eikä niinkään hallinnolle? Edustaja Ruotsi. Hyvä kysymys, niin. Se kysymys täytyy aina pitää mielessä, mutta tämä mainitseman esimerkki, arvon kollega, on lisäargumentti sille, että me kävimme siellä. Me kävimme keskusteluja ja kun kuulimme tästä murhasta, niin minä olin kirjeessä yhteydessä Pohjois-Korean suurlähettiläisiin täällä Brysselissä ja kysyin asiasta. Eli onko todellakin näin käynyt? Ammuttiinko joku hengiltä ja miksi? Me sanoimme, että me olemme nyt keskustelleet eri asioista ja nyt meillä on oikeus myöskin esittää tämän tyyppisiä kysymyksiä. Katsotaan, mitä suurlähettiläs sanoo. Kyse on aina tällaisesta asioiden ja argumenttien punnituksesta. Minulle syntyi sellainen vaikutelma, että oli järkevää käydä paikan päällä, siitä on hyötyä, mutta se apu on pienen pieni. Ei tässä kannata turhia luulla, mutta ei tästä varmaan hirveästi hyötyä ole pohjoiskorealaisille. Ei EU nyt niin tärkeä ole. So, um... Kiitoksia oikein paljon. Voitte lähteä, jos haluatte me menemme nyt sitten seuraavaan kohtaan, joka on ihmisoikeuksien tilanne Sahelin alueella. Ja pyytäisin, että edustaja Tanok, joka on tässä esittelijänä, ottaisi puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten suurin osa tietää täällä, niin minun Sahel-mietintöni ei ole ollut helppo se, että Länsi-Sahara on neljännes tästä mietinnöstä 95 prosenttia lobbauksesta kuitenkin puhuu siitä, miten jakava, mieliä jakava tämä ajatus on, tai tämä koko asia on. Tässä on aika paljon väärää tietoa ja sekaannusta. Haluaisin antaa selkeytystä tälle valiokunnalle siitä, miten tämä syntyi tämä mietintö. Tilanne Länsi-Saharassa on ollut jo pitkään kiistanalainen ajatellen Saharan väestön oikeuksia. Ja minä en suhtaudu millään tavoin siihen, mikä pitäisi olla lopputulema tällä alueella. Minä en ole kovinkaan innostuneesti ole ottanut mukaan länsi tähän mietintöön. Tässä puhuttiin ainoastaan Sahelista alueena, mutta aivan nopeasti tuli selväksi, että Länsi-Sahara sen piti aina olla osana tätä mietintöä ja d ehdotus oli se, että UNHCR Länsi-Saharassa olisi muodostanut tämän mietinnän. Saimme aikaan kompromissin ihmisoikeuksista Sahelin alueella ja Länsi-Saharassa, mutta se oli minun ajatustani vastaan ja tässä tapauksessa se olisi ollut alun perin liian laajakin. Eli päätettiin, että otsikossa oli ainoastaan Sahel, mutta Länsi-Sahara tulisi mukaan tähän alueeseen. Tämä vahvistettiin sekä Afetissa että Droitissa että puheenjohtajakokouksessa. Ja niinpä sitten päinvastoin kuin jotkut jäsenet tai hallitukset ovat sanoneet, että minä lähden tähän tehtävään ja minun mielestäni tämä ei ollut mikään huono juttu. Länsi-Sahara on asia, joka liittyy Saheliin, mutta geopoliittisesti ja ihmisoikeuksellisesti tämä oli ehkä virhe. Ja huhtikuussa sanottiin, että tähän konfliktiin siihen pitää puuttua, ajatellen Sahelia. Mitä tulee Länsi-Saharaan, pahaksi Sahelille. Niin kuin sanomme usein täällä, ihmisoikeuskysymys on hankala ja levottomuudet Länsi-Saharassa eh, siellä eh, ovat kasvussa ja siinä saattaa huonontumista tapahtua joka tapauksessa. Länsi-Sahara voidaan jättää sivuun hetkeksi ja minua eh, huolestuttaa nämä viisi maata, joihin puututaan EUn Sahelin strategiassa. Kaikista eh, kiireisin asia tässä on eh, viimeisten kahden vuoden ajan tapahtumat Malissa. Siellä on poliittista vakautta ollut kuitenkin sitä ennen. Me voimme suhtautua optimistisesti myös siihen, että pahin kriisi on ohi, mutta se ei ole vielä päättynyt. Satoja tuhansia pakolaisia odottaa, että pääsevät kotiin. Pitkä äh, sovitteluprosessi on edessä eri Malin äh, osapuolten äh, kesken. Tuore kysymys pitää hoitaa koko alueella, ei pelkästään Malissa. Ja sovitus ei tapahdu helposti. Mali eh, voidaan nähdä eh, eh, oikeusvaltioperiaatteen ja muiden kysymysten esimerkkinä. Rikoksia ihmisyyttä vastaan, niihin on puututtu mutta eh, tällä hetkellä eh, on käsitelty myös Chadin diktaattoria ja eh, ICCn tutkimukset Malin rikoksista. Niihin voidaan olla tyytyväisiä. Ja mitä tulee sitten rankaisemattomuuteen, niin yritän painottaa tässä sitä, että tarvitaan johdonmukainen strategia. Siinä nostetaan esiin ihmisoikeustietoisuus ja se, että puututaan radikaaliin ääriliikkeeseen, samoin kuin huumekauppaan ja ennen kaikkea halutaan parantaa vastuuvelvollisuutta ja kaikkien toimielinten toimivuutta. Tässä halutaan myös vallan jakoa ja kansalaisyhteiskunnan äh, parantamista, sen tilanteen parantamista, samoin kuin puututaan lasten vähemmistöjen tilanteeseen, naisten äh, ja tyttöjen äh, silpomiseen. Ja orjuuskysymys on tietenkin tärkeä asia, ja varsinkin Mauritanian osalta. Tältä osin meillä on kompromisseja viisi Sahelin maata. Tässä ollaan menty eteenpäin joustavasti Monissa kompromississa on saatu mukaan tarkistuksia kautta poliittisten ryhmien vasemmalta oikealle. Haluan kiittää kaikkia kompromissihengestä. Kun puhutaan Länsi-Saharasta, niin asia on hankalampi vaikea saada kompromisseja aikaan, joita kaikki olisivat hyväksyneet. Aluksi onnistuimme, mutta kaikkien näkemyksiä ei saatu mukaan. Niinpä neuvottelujen lopuksi monet kollegat ovat halunneet vetäytyä pois kompromisseista. Varjoesittelijöiden kokouksessa keskustelimme siitä, että voimme hyväksyä suullisia tarkistuksia näihin kompromisseihin ja sitten hyväksyä ne, mutta Tämä on menettelyllisesti hankalaa. Kaikkia tarkistuksia ei voida siis loppukompromississa hyväksyä, vaikka tietysti kollegat voivat, kollegat voivat esittää niitä joka tapauksessa ja niin aion itsekin tehdä faktatarkistuksissa varsinkin esimerkiksi ASADR, se on enemmänkin 35 eikä 45 joka tapauksessa tässä pitää olla mahdollisuus EUlla toimia eh, paikallisten toimijoiden kanssa. EUlla on ollut jo eh, kauppavierailumalliin ja eh, ihmisoikeuskysymykset ovat äh, kuitenkin äh, poissa täältä EU-Sahel-strategiasta. Me voimme auttaa vielä enemmän tällä alueella ja toivottavasti tämä edesauttaa tämäkin mietintö tässä asiassa. Äh, tässä kootaan nämä eri ääniä yhteen ajatellen Länsi-Saharaa ja halutaan parantaa tilannetta siellä edes joltakin osin. Ja ähm, tällä tavoin voidaan saada aikaan myös rauhaa ja vakautta tälle alueelle. Mr. Ruata, please. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, herra Rota. Kiitoksia, hyvät kollegat. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijää erinomaisesta mietinnöstä ja hänen työstään, eh, siitä työstä, jota hänen avustajansa ovat myös laatineet koskien eh, Sahelin ihmisoikeuksia. Meillä oli mahdollisuus keskustella jo Strasbourgissa. Olen tyytyväinen tuloksiin ja kompromisseihin. Minulla on kuitenkin muutama huomio. Tämä omalaito mietintö on tärkeä asia meidän valiokunnallemme. Tässä painotetaan sellaista aluetta, joka unohdetaan usein ja se on aivan eristyksissä. Sahelissa on äh, miljoonia ihmisiä, 18 äh, miljoonaa kärsii nälästä. Äh, siellä on paljon lapsia, jotka kärsivät hivistä ja on aika, että on korkea aika, että EU puuttuu tähänkin asiaan, koska kyseessä on geopoliittisesti kriittinen alue. Minä olen pahoillani siitä, että tietyt ongelmat eivät ole tulleet esiin sen enemmän. Naisten terveys, pakkoavioliitot ja tässä esimerkiksi leski saa, tai leske omistetaan veljelle ja nämä ovat aivan normaaleja käytäntöjä siellä Eh, Mauritaniassa, myös Nigeriassa ja eh, Sahelin kuva on hyvin eh, pirstalainen ja moninainen. Tässä on vielä paljonkin sanottavaa. Nyt on välttämätöntä toimia ja ryhtyä konkreettisiin toimiin. Olen kuitenkin tyytyväinen, että sain antaa oman panokseni. Minulla on kuitenkin kiusaantunut olo tietyissä kohdin meidän mielestämme tämä ei ole kovinkaan hyvin, hyvin oikeassa suhteessa tämä mietintö ajatellen Länsi-Saharaa ja Sahelia. Minä olen sitä mieltä, että tässä on painotettu niin joissain kohdin nimenomaan Länsi-Saharaa tarkoituksellisesti tässä pitää puhua koko Saharasta, ei ainoastaan yhdestä alueesta. Saharan ihmisoikeusongelmat. Tässä useat tarkistukset selkeyttävät ihmisoikeustilannetta tässä maassa. Siellä ollaan samassa ongelmissa kuin Sahelissa, mutta monet asiat menevät aiheen ulkopuolelle. Ja sanoisin, että parlamentin oma mietintö Saharasta Ranskan senaatissa on tehty sellainen, siinä on erotettu Sahel Saharasta, mutta tämä on nyt valitettavasti liian myöhäistä. Ja sitten äh, työstä, joita, äh, jota on tehnyt äh, varjoesittelijä Herra Tanak on tehnyt erinomaista työtä. 381 tarkistusta siitä on saatu 40 kompromissia niin kuin otin esiin tämän Strasbourgissa, en voi kuitenkaan 32-36 kompromisseja tukea ja toivoisin, että EPP on samalla linjalla. Sitten mitä tulee autonomiaan, 2007 ehdotettu Marokin, Marokon puolesta. Sitten kompromissi 36 Siinä puhutaan kalastussopimuksesta ja minun mielestäni tämä ei ole meidän valtuuskuntamme toimivaltuuksissa. Ja lisäksi asiasta neuvotellaan vielä uudestaan ja haluaisin kiittää todellakin tehdystä työstä. oli ilo tehdä töitä kanssanne, kaikkien kollegojen kanssa. Haluaisin kiittää kaikkia avustajia, jotka ovat meitä aina tukeneet. Kiitos. Ruota now. Kiitoksia edustaja Ruota ja sitten edustaja Arlakki. I just heard the... Juuri kuulin viimeiset kommentit tästä Sahel-mietinnöstä, jossa on Länsi-Sahara mukana. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on tyydyttävä ja tasapainoinen mietintö, niin haluaisin kuitenkin kommentoida hiukan Länsi-Saharaa ja tätä suhdelukua täällä, tätä epäsuhtaa tässä eh, mietinnössä. Tämä epäsuhta oli selvä, koska tämä mietintö alun perin eh, oli, sen oli tarkoitus olla eh, mietintö Sahellista ja sitten piti olla erillinen Länsi-Sahara-mietintö. Ja sitten oli päätös, en muista enää missään vaiheessa päätöksentekoprosessia, yhdistää nämä kaksi mietintöä ja tehdä vain yksi mietintö. Ja minun ryhmäni kovasti tuki sitä, että nämä kaksi mietintöä pidettäisiin erillään. Ja olen herra Ruotan kanssa samaa mieltä siitä, että Länsi-Sahara ansaitsisi oman mietintönsä ihmisoikeustilanteesta, mutta myös kaikista muista suurista kysymyksistä. Ja olen hiukan yllättynyt, koska en muista EPPn kantaa, mutta jos päätös tehtiin, niin se tarkoittaa, että oltiin varsin laajalti samaa mieltä tästä. En tiedä, onko vielä aikaa, mutta minä toivoisin, että löytäisimme hiukan aikaa luoda mietintö pelkästään Länsi-Saharan tilanteesta. Minä arvostan myös yhteistyön henkeä, joka väritti keskustelua kompromisseista. Ratanok teki kaikkensa hyvin erilaisten näkökantojen yhdistämiseksi tässä asiassa. Olen hiukan pettynyt siitä, mitä herra Ruota nyt sanoi, että EPP haluaa perääntyä tarkistusta 32 ja 36, koska me käytimme koko aamun Strasbourgissa ja neuvottelimme sana sanalta näistä kompromisseista. Ja minä ajattelin, että EPPn kanta oli sellainen, että siitä oli jo päätetty, että se oli selvä. Ja minä en kuullut mitään vastustusta tuossa kokouksessa näistä kahdesta tärkeästä kysymyksestä, nimittäin itsemääräämisoikeudesta ja kalastussopimuksesta. Ja minä olin varsin tyytyväinen neuvottelujen lopuksi. Ja sitten kuitenkin nyt huomioin tämän kannan. Kaikki tietävät, että sosialistiryhmä aina tuki ja tulee tukemaan ikuisesti Länsi-Saharan kansojen itsemääräämisoikeutta. Me emme kannata tätä Marakon hallituksen ehdotusta eh, niin kutsutusta autonomista eteläisille provinsseille. Mielestämme tämä on vain lykkäystä ja yritys kiertää tämä perusasia, että nämä ovat ihmisiä, joilla on oikeus täyteen itsemääräämisoikeuteen, mitä tulee valtiouteen, ja siihen, mitä kaikki kansainväliset järjestöt ovat tunnustaneet alkaen yhdistyneistä kansakunnista ja Euroopan parlamentista, joka useaan otteeseen on vahvistanut kantansa, että se tukee Länsi-Saharan kansojen täyttä itsemääräämisoikeutta, ja tämä on myös SND-ryhmän näkemys. Sitten toinen kysymys, kalastussopimus. On myös muistettava, että tämä parlamentti otti hyvin selvästi kantaa äänestyksessä, joka järjestettiin viime vuonna kalastussopimuksesta. Yli sata ääntä puolesta hylkäsi tämän sopimuksen, joka oli täysin epäoikeudenmukainen ja kansainvälisen lainsäädännön vastainen. Ja jos nyt EPP pitää kiinni tästä kannasta, no Katsotaan sitten Strasbourgissa loppuäänestyksessä, vahvistaako parlamentti uudelleen tämän kantansa. Vielä viimeinen asia. Kompromissi 41. No, jos näen, että muut puolueet vetäytyvät tässä vaiheessa, niin me vetäydymme 41 kompromissista, koska tämä oli hyvin tiukka kompromissi ja siinä on epäselvyyksiä vielä liittyen tähän ihmisten itsemääräämisoikeuteen Länsi-Saharassa, joten me vetäydymme sitten kompromissista 41. Kiitoksia. Weber, please. Kiitoksia, edustaja Weber. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Sanen kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. En sano näin ihan kohteliaisuudesta, vaan siitä syystä, että olen vakuuttunut siitä, että hän on todellakin tehnyt erinomaista työtä kahdessakin mielessä. Ensinnäkin tämä itse teksti, tämä on tämänhetkinen tilanne, päätös tehtiin, joten kyse on ihmisoikeustilanteesta Sahel-alueella. Ja tämän muistaen esittelijä on onnistunut korostamaan niitä asioita, jotka ovat todellakin keskeisiä – joita ei mainita kuitenkaan EU-strategiassa, joten tässä suhteessa esittelijän laatima teksti, johon on esitetty myöskin tarkistuksia, huomioidaan juuri ihmisoikeustilanne Sahelin alueella. Toisaalta, kuten odotettavissa oli, niin Länsi-Sahara aiheuttaa polemiikkia. Se on arkaluontoinen kysymys, sillä monilla kollegoilla on selkeä näkemys, ristiriitaisiakin näkemyksiä asiasta. Ja tällaista tilannetta on vaikea käsitellä. On oikeastaan mahdotonta löytää se kultainen keskitie, mutta me olemme kuitenkin löytäneet lukuisia kompromissitarkistuksia, jotka osoittavat, että esittelijä on halunnut toimia avoimessa hengessä – pyrkiessään yhdistämään mahdollisimman monien edustajien näkemykset. Tietyt kompromissit olivat ongelmallisia. Strasbourgissa tapasimme useampaan otteeseen, keskustelimme kaikkien kes- kollegoiden kanssa. Se ei aina ollut ihan helppo harjoitus. Ja onhan tässä välissäkin tapahtunut vaikka ja mitä. Alliryhmä haluaa olla mukana tässä kompromississa ja tukea sitä, mutta kaikista huolimatta minun on ilmoitettava, että me peräännymme tarkistuksesta 36. Mehän sanoimme, että me haluamme kompromissin, mutta ilman tätä viimeistä virkettä ja toivoimme, että olisimme voineet järjestää kohta kohdalta äänestyksen ja sitten meille ilmoitettiin, että se ei onnistu, kun kyse on kompromissitarkistuksesta ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän on vetäydyttävä tästä ja sitten jokaisesta tarkistuksesta äänestetään erikseen. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että en voi sanoa, miten omassa ryhmässäni äänestys menee. Kyllä meidänkin ryhmästämme löytyy kollegoita, jotka ovat eri mieltä asiasta, mutta eiköhän näin ole joka ikisessä muussakin ryhmässä. Se on valitettavaa. Mielestäni meidän pitäisi saada varmistaa että meillä olisi jonkin sortin konsensus, vaikka ei nyt yksimielistä kantaa. Mutta nyt kun se ei ole mahdollista, niin katsotaan sitten, mitä äänestys tuo tullessaan. Eli me äänestämme ja katsotaan, mitä täysistunnossa käy. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kollega Nielsen. Voilà. Oui, merci. Kiitoksia. Aivan kuten kollegatkin, minä haluaisin sanoa, että tämä eh, tekemämme työ herra Tanokin kanssa on hoitunut oikein hyvissä olosuhteissa. Herra Tanok ja kollegat olivat hyvin käytettävissä. Käytimme paljonkin aikaa, lisäsimme myös Strasbourgin kokoukset tähän. Se oli oikein hyvä. Minä olen melko tyytyväinen tähän mietintöön. Olen tyytyväinen siitä, että saimme mukaan kohdan, joka ei ollut aluksi mukana koskien tätä orjatyötä. Naisten oikeudet, terveyskysymykset, lisääntymisterveys, olisin tosiaankin pitänyt parempana, että ne olisivat mukana. Ja sitten mitä tulee Esittelijänä halukkuuteen äh, saada aikaan sopimus eri ryhmien kanssa, niin äh, haluan todellakin kiittää esittelijää äh, tästä hänen tekemästään työstä. Nämä argumentit, joita Arlakin esitti tässä, me olemme samalla kannalla oikeudesta. myös kalastussopimusasia, me olemme aivan samalla kannalla ajatellen Länsi-Saharaa. Mitä tulee tähän mietintöön, äh, tietenkin voitaisiin tehdä mietintö, mutta tämäkin on jo hyvä. Henkilökohtaisesti olen tyytyväinen siihen, että me olemme päässeet tällaiseen ö, äh, mietintöön. Miksei sitten pelkästään uutta ö, äh, mietintöä, jossa käsiteltäisiin vain Länsi-Saharaa, koska suurin osa mietinnöstä käsittelee Sahelia kokonaisuutena ja on aivan normaalia, että näin tehdään, mutta meidän pitäisi tehdä enemmän töitä länsi parissa, koska siitä on paljon sanottavaa Siinä on valtavasti kohtia, jotka liittyvät oikeuksiin, ihmisoikeuksiin, kansainväliseen oikeuteen. Minä mietin tässä, että tulevaisuudessa ehkä voitaisiin tehdä uusi mietintö Länsi-Saharasta, mutta tällä hetkellä olen tyytyväinen tähän työhön. Tämä ei ollut mitenkään helppoa ja mielestäni melko tyydyttävä tämä lopputuloskin on. Sitten kompromissi 41. Sanoisin, että minä ehdotan suullista tarkistusta tähän kompromissiin 41. Tässä siis kaikki, mitä minulla on lisättävä. Kiitos. Much, Mr. Schulz, please. Kiitoksia, edustaja Schulz. Thank you, Mr. Chair. Uh, our... Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän esittelemme on Vili Mayer ja Mari-Kristin Verja. He eivät voineet olla täällä tänään, joten he pyysivät uh, välittämään muutaman kommentin liittyen tähän mietintöön. Haluaisin kiittää esittelijää erittäin kattavasta työstä hyvin vaikean aiheen parissa ja me myös teimme paljon ponnisteluja, jotta pääsimme kompromissiin. Haluaisin tukea niitä kollegoja, jotka pyysivät, että yritetään ymmärtää tätä kompromissia Länsi-Saharan itsemääräämisoikeudesta, että se pitäisi pitää täällä, koska Äh, kun tiedetään kuinka äh, pitkä syntyhistoria tällä mietinnöllä oli Sahel erikseen, sitten ei erikseen ja niin poispäin. En mene nyt yksityiskohtiin, te kaikki tiedätte tämän, hyvät kollegat, niin sitten meidän pitäisi mennä hyvin eksplisiittisiin ja konkreettisiin sanamuotoihin. Ja siksi annan kolme esimerkkiä, joissa meidän on palattava tähän tarkkaan sanamuotoon, kuten kansainvälisessä yhteyksissä, sanotaan erityisesti H-kohdassa, jossa tietenkin yhdistynyt yhdistyneet kansakunnat ovat päätöslauselmassaan vuodelta 1980 protestoineet Länsi-Saharan miehitystä vastaan. Ja sama mutta meidän pitäisi sanoa tämä ihan selvästi. Ja samoin H-kappaleessa alun perin mainittiin, että alueen pääsihteeri tunnustaa, että ei Marokko eikä muillakaan, eivät muukaan olleet tunnustaneet Marokon hallinnollista oikeutta näihin alueisiin. Meidän täytyy pitää kiinni näistä kansainvälisistä muotoiluista. Ja sitten haluaisin korostaa sitä, että nämä ehdotukset tai vaatimukset, että tehtäisiin erillinen mietintö Länsi-Saharasti ovat erittäin hyviä ja meidän täytyisi tehdä parhaamme, jotta valiokuntamme voisi sen tehdä mahdollisimman pian. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Neits. Uh, Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, aivan aluksi haluaisin onnitella kollegani Tanokia. Emme useinkaan ole samalla kannalla, mutta tässä tapauksessa kyllä minä olen tyytyväinen hänen laadukkaaseen työhönsä, koska ihmisoikeustilanne Sahelin viidessä maassa on erittäin monimutkainen ja hyvin vaikea. Ja Länsi-Saharan kysymys on, aivan kuten tämä keskustelukin, keskustelukin osoittaa, hyvin arkaluotoinen, joten minä arvostan kovasti kollegamme Tanokin tekemää työtä. Vaikeaa työtä tämä on ollut minä puhun tässä muutaman minuutin, mutta varsinkin Länsi-Saharasta aion puhua. Ja monet teistä kyllä tietävät, että minä olen Marokon tuntija. Sen maan tilanne on itselleni hyvinkin tuttu, mutta olennaista minulle tässä on se, mikä täältä mietinnöstäkin tulee esiin on se, että halutaan saada aikaan ratkaisu tähän konfliktiin. Se on aivan eittämättä totta, että konflikti on ja ratkaisukin pitäisi olla. Ja me tiedämme kyllä, että jos muistan oikein, sitä on käsitelty vain paikotellen täällä mietinnössä. Ei siellä konfliktissa ole ainoastaan näillä Sahara ja Marokko, siellä on ainakin kolmas maa minä tiedän, että jotkut ovat tätä muotoilua vastaan. Algeria nimittäin, joka tekee kaikkeensa, jotta se voisi estää ratkaisun syntymisen. Mahdollinen lähestymistapa, jonka avulla voidaan päästä ratkaisuun, on se, että kunnioitetaan näitä faktoja. Yhdessä kompromississa mainitaan 13 uhria, kun evakuoitiin väliaikaisleiri Länsi-Saharassa. Ei sanota, että nämä 13 uhria ovat kaikki Marokon turvallisuuspalvelun palvelussa, palveluksessa. Heidät on siis surmattu. Nämä ovat faktoja 36 kompromississa muistutetaan, että parlamentti on hylännyt väliaikaisen kalastussopimuksen. Tämä on aivan totta, mutta ainut seikka, eli nämä, joka ei ollut täysin selvä, miten tämä hyödyttäisi tämä kalastustulo Saharan kansaa. Se ei ollut ainut tekijä, joka sai hylkäämään tuon sopimuksen. Minä itse olen ollut siinä, olin mukana ja on muitakin syitä, minkä tähden kalastusvaliokunta oli tyytymätön siihen, miten vastattiin näihin kysymyksiin, joita esitettiin. Fakta on sekin, että tässä on mukana sellainen vuosi, josta oli jäljellä vain neljä viikkoa. Ja tältä pohjalta jos tässä mietinnössä suositellaan parlamentille, että se hylkää kalastussopimuksen, josta neuvotellaan, josta ei vielä tiedetä, mikä on lopputulema. Minä en tällaisesta pidä ja tästä syystä me vedimme pois, vetäydyimme pois tästä kompromissista. Niinpä me voimme itse tehdä suosituksia, eh, emme voi tehdä suosituksia tekstistä, jota emme eh, vielä tunne. Se on mielestäni eh, aika rohkeata, mutta lopuksi haluan onnitella Charles Tanokia, joka on tehnyt erinomaista työtä. Haluan onnitella myös varjoesittelijöitä, koska kaikki ryhmät ovat jakautuneita tässä aiheessa ja varjoesittelijöiden on pitänyt olla hyvinkin diplomaattisia ja olen varma siitä, että avustajat ja sihteeristö, valiokunnan sihteeristö ovat tehneet erinomaista työtä. Kiitos. Thank you very much. Now, Mr. Panzeri. Kiitoksia oikein paljon sitten edustaja Panzeri. Presidente, mi associo anch'io a applauso per il lavoro svolto da, da Tannock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 niistä. Eh, niitä taitaa olla yli 40 ja minä kuulin, että siellä on 36 eh, kompromissi. Eh, ymmärrän, että se on Euroopan unionin ja Marokon kalastussopimuksen vastainen. Minä olin sitä mieltä, että säilytettäisiin tämä sopimus pari vuotta sitten minun mielestäni Espanjan valtuuskuntana niin, Espanjan valtuuskunnalle tämä ei ole hyvä asia, koska me olemme mukana tässä kalastussopimuksessa. Ja lopuksi vielä, en tiedä mitä tekee tämä asia täällä Sahelin mietinnössä. Tämä kysymys kohta, joka liittyy Euroopan unionin ja Marokon kalastussopimukseen. Sehän ei ole tämän valtuuskunnan toimivaltuuksissa. Kun katsotaan tämän mietinnön otsaketta, niin en ymmärrä, että mitä, se tekee, mitä sillä on tekemistä Sahelin ihmisoikeuskysymyksissä. No varmasti siellä on myös laivoja, jotka liikkuvat alueella, mutta en ymmärrä, mitä yhteistä näillä on. Kiitos. Kiitoksia ja ihan lyhyesti edustaja Arlakki. Edustaja Arlakki. Thank you, Mr. President. Uh... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Pari tarkennusta. Ensinnäkin kuulemani Neitsin kommentti tähän onnettomuuteen liittyen parisin vuotta takaperin Farawin leirillä Tästä tapahtumasta on eri versioita liikenteessä. Toisen version mukaan, se on vakavampi, sen mukaan 80 ihmistä olisi tässä iskussa menettänyt henkensä. Ja oli näyttöä, että tapahtumat olisivat edenneet aivan toisella, toisella tavalla kuin Marokon viranomaiset väittivät, niin, niin silti tätä ei huomioitu laisinkaan. Eli sivilit ovat osoittaneet mieltään, turvallisuusjoukot ja Marokon poliisi puuttuivat kovalla kädellä tähän tilanteeseen. Se johti kuolon uhreihin ja sitten niin sanottu oikeudenkäynti, joka ei toiminut oikealla tavalla ja sitten mitä kollega Panseri totesi itsemääräämisoikeuteen liittyen. Eli silloin kun sitä ei voida soveltaa, niin silloin sitä pitäisi jollain tavalla muuttaa. Minä en usko, että sitä voitaisiin koskaan hyväksyä periaatteena, sillä niin mitä meidän sen pitäisi tehdä? Palestinalaisten pitäisi hyväksyä vain Israelin miehitys. Muuallakin maailmassa on olemassa tämä perusoikeus itsemääräämiseen. Ja jos ongelmia ilmenee, niin sitten tästä periaatteessa voitaisiinkin luistaa Tähän liittyen me olemme aina korostaneet tätä perusoikeutta. Kiitoksia. Short intervention. Kiitos. Ja nyt edustaja Neitskin haluaa lyhyen puheenvuoron. Niin minä puhun hyvin lyhyesti. Niin tämä, mitä tapahtui tuolla väliaikaisleirillä, että sitä sanotaisiin onnettomuudeksi. Tämä on termivalinta, mutta on aivan totta, että tämä oikeudenkäynti käytiin sotilastuomioistuimessa. Se, siinä noudatettiin Marokon lainsäädäntöä ja minä haluan muistuttaa, että niin antakaa nyt minun puhua monissa meidän omissa maissammekin tämän tyyppiset asiat on tapahtunut ja ne on hoidettu sotilastuomioistuimissa viime vuosikymmeninä meidän maissamme on tapahtunut tämän tyyppisiä asioita. Tämä oikeudenkäynti oli julkinen ja sitä seurasivat ei ainoastaan ihmisoikeuskomission jäsenet Marokosta, samoin kuin kansainväliset edustajat, ja sanottiin, että tämä oikeudenkäynti oli tasapuolinen. Minä puhuin tästä myös Marokon ihmisoikeuskomission kanssa. Ja myös hallitus Marokossa sanoi, että tässä suhteessa lakia pitää muuttaa. Tätä ei enää hoideta tällaisia, tällaisia asioita sotilastuomioistuimessa. Ja tästä tämä kompromissi. Kiitoksia oikein paljon, mutta haluaisin muistuttaa nyt herra Pantseerikin haluaa puheenvuoron. Minä nyt muistuttaisin siitä, että ei nyt ryhdytä uuteen keskustelun keskustelun sisälle jostain muusta. Edustaja Pantseeri vielä. Äh, no, niin. Puheenjohtaja, jos että anna minulle oikeutta vastata, eh, no, minä haluan vain sanoa, että ei pidä sekoittaa oikeudellisia normeja, kun ne on määritelty, niin ne, niitä pitää kunnioittaa. Sitä ei pidä sekoittaa poliittiseen prosessiin, muuten meidän tämän täytyy vain äh, Ähm, soveltaa lainsäädäntöä, mutta me olemme parlamentti ja meidän täytyy kaikissa tapauksissa tunnistaa ne vaiheet ja poliittiset ratkaisut, joilla joku tavoite voidaan saavuttaa. Meidän tehtävämme on keskustella tästä, muuten me olemme paikoillamme. Sitä on ihan turhaa, että hyväksymme mitään päätöslauselmia tässä parlamentissa. YK on jo kaikki päätöslauselmat kirjoittanut. Sittenhän meidän tarvii vain toistaa se Se keskustelu on päättynyt. Jos haluamme mennä pidemmälle, niin sitten meidän täytyy hyväksyä kaikkien näkökulmat, jos haluamme mennä pidemmälle. Muuten jumitutaan alkuperäiseen ajatukseen ja en sitten tiedä, miten tämä asia ratkaistaan. Kiitoksia sitten ulkosuhdehallinnosta herra Bernard Sarvash. Mr. Chair, first of all for giving me the floor. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos, että sain vielä puheenvuoron ähm, tässä tärkeässä kysymyksessä ihmisoikeudet äh, ja nämä asiat otetaan huomioon tietenkin ulkosuhdehallinnossa kokonaisuutena ja äh, EUn äh, suhteissa kolmansiin maihin. Joka tapauksessa haluaisimme esittää pari kommenttia tiettyihin asioihin, jotka liittyvät kompromissiin 36 ja kohtaan 40. Ensimmäinen kommentti liittyy YK oikeudellisen yksikön ähm, lausuntoon edellinen kohta Siinä sanotaan, minä luen täältä suoraan 25 kohta, jos hyvä, hyväksikäyttö johtaisi tässä suhteessa äh, Länsi-Saharan äh, toimiin, silloin luukattaisiin kansainvälistä äh, lakia toimissa, jotka eivät ole niin itsemääräämisoikeuden alaisia ja siitä syystä ei sinänsä jätetä ulkopuolelle oikeudellista mahdollisuutta hallinnolla toimia. Ja toiseksi assosiaatiosopimus ja kauppa ja maataloussopimus, ne, ne pätevät Marokkoon ja Länsi-Saharan alueeseen. Ja Euroopan parlamentti 2012 16.2. julkilausumassaan äh, sopi äh, soveltamisperiaatteesta Länsi-Saharaan, äh, kunhan Marokko kertoo sopimuksen sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista. Nyt on asetettu periaatteet, jotka liittyvät tähän sopimukseen. DG Agri on asiasta äh, suunnitellut käsittelyä äh, ensi kuukauden, äh, ensi kuukauden aikana ja 2011 joulukuussa asiakirjassa sanottiin, että tämä ei ole sinänsä tämä Länsi-Saharan kysymys käsittelyssä, vaan tässä parlamentti on pyytänyt asiaa, asiassa hyvin laajaa vaikutusarviointia kaikki toimet, jotka liittyvät tällaiseen pöytäkirjaan. Ja siitä syystä me uskomme, että johtopäätöksissä on ongelma. Kompromissi 36 ja se lähtee olettamuksesta, että ehdollisuus on jäänyt täyttämättä siinä mielessä, että Siinä lähdetään sellaisesta olettamuksesta, että resurssien käyttö on todettu tässä suhteessa olevan Länsi-Saharan etujen mukaista. Ja jos tästä lähdetään, että kaikki hyödyntäminen ja käyttö, jotka liittyvät näihin sopimuksiin, olisivat kansainvälisen oikeuden loukkauksia. Kiitos. If you want to... Kiitoksia edustaja Tannok, jos haluatte lisätä jotain. Uh, well, um, we go round in circles, I'm afraid. Niin, tässä nyt kierretään kehää. Pahoin pelkään alkuperäiset argumentit vain toistuvat ja tästä syystä tämä on aika haastava, ehkäpä haastavin tehtäväni kautta aikojen täällä parlamentissa. Mutta kyse on ihmisoikeusvaliokunnan eikä AFETin teksti ja tarkoituksena löytää ratkaisu tähän konfliktiin. Niin minä käyn nämä nyt kohta kohdata läpi, mitä kollegat ovat sanoneet. Kollega Ruota, en ole samaa mieltä kanssanne siitä, me olisi tarkastaneet riittävästi naisten asemaa haluaisin ottaa tämän Kil Nilselin mainitseman sanan lisääntymisterveys, koska se on yksi tärkeä asia, joka liittyy muun muassa aborttioikeuteen. Muut ryhmät joutuvat tarvittaessa esittämään omat tarkistuksensa tähän liittyen, se ei ole minun tehtäväni, mutta mitä tulee muihin kysymyksiin, viittasitte muut, muun muassa näihin avioliittokysymyksiin. Minun mielestäni tässä on kyse niin arkaluonteista kulttuurista asiasta, että me voi lähteä näistä kahdesta asiasta täällä puhumaan. Ja monet eivät ei oikeastaan ymmärtäisikään, mistä on kyse. Ja sitten vielä tämä orjuus. Kyllähän johdantopuheessa totesin tämän asian, erityisesti Mauritanian ja Malin viranomaiset syystä syyllistyneet tähän. Ja sitten Länsi-Saharan tilanteeseen liittyen – halusit, että 32 ja 36, että te vetäytyisitte niistä tarkistuksista. No minä olen pyrkinyt välttämään sitä, että minä olisin liian tiukka tämän mahdollisen ratkaisumallin osalta. viittaamalla tähän alueellisen koskemattomuuteen, itsemäärimisoikeuteen. Eli yritin olla riittävän epämääräinen, koska en halua tämän nimenomaisen kohdan aiheuttavan suuria ongelmia. Sitten mitä tulee Milamonin mainitsemaan kalastuskysymykseen, sen huomioin, mutta tämä on ollut kuuma peruna täällä parlamentissa ja olisi ollut ihmeellistä ottaa tämä esille tässä ja kyllähän Milamon voi tunnustaa sen, että tämä on Espanjan kalastusteollisuudelle tärkeä asia. Joten pahoin pelkään, että tietyt asiat on pakko mainita, mitä kollega Arlakki totesi, niin suuri enemmistö täällä parlamentissa halusi hylätä Marokon ja EUn kalastussopimuksen, vaikka sitä on tarkastettu. Täytyy katsoa, mitä niin sitten ulkoasian hallinto sanoo aiheeseen liittyen. Kun katsoo tätä omaa tekstiä, niin, niin tätä ristokalastusasiaa en ole jättänyt mainitsematta. Jos oikeudellinen yksikkö on sitä mieltä, että tämä valitsemani salamuoto ei toimi, niin kyllä mielelläni lähden sitä korjaamaan. Sitten kollega Arlakin huomioihin. Samat argumentit on esitetty eri näkökulmasta katsottuna artikloihin 36 ja 41 liittyen. Ja sitten kollega Weber on valitettavaa, että ALDE vetäytyy tästä tar- kompromissitarkistuksesta 32 sitten. Kil Nilselin lisääntymisterveyskommentisseen mainitsin jo. Kuten sanottu, tämä ei ole kansainvälisen oikeuteen liittyvä teksti, vaan perusihmisoikeuksiin liittyvä asia. Tietenkin tässä on päällekkäisyyttä kansainvälisen lainsäädännön suhteen joiltakin osin. Kollega Neits, niin kyllä tämä on arkaluonteinen asia, myönnän sen, mutta tekstin tarkoituksena oli löytää ratkaisua tähän vanhaan konfliktiin. Se ei ole sen tehtävä. Mitä tulee kompromissiin 34, niin kyllä se minulle sopii, että lisätään tänne nämä 13 ihmisen nimet, jotka menettivät henkensä. Sitten kollega Panseri, kiitokset kommenteistanne te selvästikin tunnette tämän alueen paremmin kuin minä, mutta kaikista huolimatta olen kollega Arlakin kanssa samaa mieltä siitä, että itsemääräämisoikeutta ei voida noin vain luovuttaa. Välttämättä tässä kyse ei ole aina samasta asiasta, mutta kyse on vastavuoroisesta sopimuksesta. Muistan oikein hyvin, kun Itä-Timorista keskustelimme täällä 15 vuotta sitten, ja me tiedämme, että jos emme olisi, tai mikäli tilanne olisi kehittynyt toisella tavalla, niin Itä-Timorista ei olisi tullut laisinkaan itse määräämisoikeuden omaava valtio, joten kyllä meidän täytyy varmistaa tämä alueellinen koskemattomuus ja itsemääräämisoikeus, joten kyllä se on juridisestikin, ne ovat yhtä lailla tärkeitä asioita, joten en halua tässä lähteä jompaa kumpaa vähättelemään. Millä monin kommenttiin liittyen tämä kalastusasia tuli mainittua, mutta se ei ole kuitenkaan tämän tekstin osalta tärkein asia. Ja jos nyt palataan tähän itse asiaan, jonka kollega Arlaki otti esille, niin hän ei ole ilmeisestikään tätä ymmärtänyt oikein. Alkuun minäkin sain väärän tiedon, sillä kun katsotaan, miten tämä teksti on edennyt, me olemme tutkineet kaikkia yksityiskohtia, keskustelleet monien tahojen kanssa. Kaikki lähti Länsi-Saharan ehdotuksena teidän omasta ryhmästänne, ja vasta kun tästä oli syntynyt Sahel-teksti, niin kuulin tästä teidän lähestymistavastanne. Sitten saimme Brokin ehdotuksen, että tämä käsittäisi koko Saharan ja silloin minä olisin joutunut nostamaan kädet pystyyn. Sitten palasimme taas tähän Sahel lähestymistapaan ja samalla viitaten Länsi-Saharaan. Joten tässä olen kierretty kehää, olen lähetetty liikkeelle Länsi-Saharasta ja päädytty tähän – jos joku haluaa keskittyä tekstissä vain ainoastaan Länsi-Saharaan, niin olkaa hyvä vaan, tehkää niin. Ja mielenkiinnolla nyt sitten ihankin odottamaan lopputulevaa Kiitoksia. So that concludes our debate. Kiitoksia oikein paljon. Tähän päättyy keskustelumme. Ja sitten menee muuhun asiaan esityslistallamme. With the commission to understand. I... Niin, minä halusin äh, myös äh, komission kannasta sanoa jotakin? Niin, jos muotoilu on, muotoilun sina, sijaan, eli tämä ristiriita on ratkaisematta, niin kuin tällä viittaatte tähän konfliktiin, jos sanottaisiin, että kun raportointi ei täytä mitään Länsi-Saharan kansalaisten etua, niin ehkä se Voisitteko tästä äh, selkiyttää tätä hiukan? Thank you. I'd have, to, I'd have to examine that language with the legal... Kiitoksia. Minun täytyisi tutkia tätä sanamuotoa myös oikeudellisen yksikön kanssa. Kiitoksia. Now we move to the next item, which is... Sitten menemme seuraavaan kohtaan, joka on mielipiteen vaihto tuota Sima Bahusin kanssa, joka on Arabivaltion toimiston päällikkö yhdistyneen kansakuntien kehitysohjelmassa. Ja hän on myös YK on pääsihteeri. Ja Hänellä on ollut erinomainen ura Jordaniassa ja nyt hän vastaa 18 UNDPn maakohtaista toimistosta arabimaailmassa. Ja tietenkin olemme erittäin huolissamme siitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu, erityisesti Syyriassa, ja mikä vaik- tällä, vaikutus tällä on naapurimaihin. Me tiedämme se, me keskustelemme siitä ja haluaisimme että te kertoisitte näkemyksenne ja mitä mieltä olette siitä, että mitä meidän pitäisi tehdä. Asiat eivät ole selviä. Muissakaan tärkeissä maissa, kuten Egyptissä, Tunisiassa ja Libyassa, jota meillä on todellinen ongelma rypäs tässä käsiteltävän nämme ja nämä ongelmat tietenkin liittyvät toisiinsa joten pyytäisin, että puhuisitte meille noin 10 minuutin ajan ja sitten meillä on vuoropuhelua kollegojen kanssa, joten teillä on puheenvuoro. Mr. Pascu, honorable members. Kiitoksia edustaja Pasku, arvoisat parlamentin jäsenet, äh, hyvät naiset ja herrat. Äh, hyvää iltapäivää kaikille. Olen erittäin iloinen voidessani olla täällä tänään. Minä tulen maasta, tai alu, minä edustan tässä aluetta, joka on kriisissä ja edustan myös YK järjestöä UNDP, joka tekee kaikkensa edistääkseen demokratiaa ja ihmisarvoa. Kuten tiedätte, melkein kolme vuotta sitten sitten arabikansat ottivat rohkeita askeleita pitkällä tiellä kohti demokratiaa ja ihmisarvoa. He ottivat ohjat oikeisiin omiin käsiinsä, he hylkäsivät työttömyyden, köyhyyden ja miehet, naiset ja nuoret toimivat yhdistä ja hylkäsivät kohtalon, josta he eivät pitäneet. Se oli hyvin ähm, Äh, inspiroivaa ja ihmiset äh, kulkivat selkä suorassa äh, ja arabi kansoilla parempi elämä oli ihan käsin kosketeltavan lähellä. Nyt kuitenkin näemme jälleen epätoivoa, väkivaltaa, sotilaallista taistelua Tunisiassa, Libyassa, Jemenissä, Egyptissä ja tietenkin Syyriassa. Syyriassa ihmiset kuolevat tuhansittain ja miljoonat pakenevat. Inhimillinen kärsimys on siellä hirveää. Yli 100 000 miestä, naista ja lasta on kuollut. Yli kaksi miljoonaa on painut maasta, yli neljä miljoonaa on sisäisinä pakolaisina kouluja, sairaaloita on tuhottu. Syyriassa todellakin tarvitaan nyt pian poliittista ratkaisua ja siirtyminen uudelleenrakentamiseen on asia, jota on kiirehdittävä. Ratkaisu on löydettävä Syyrian takia, mutta myös naapurimaiden takia. Syyrian kriisi vaikuttaa voimakkaasti Jordaniaan, Libanoniin ja myöskin Irakiin. Ne tarvitsevat enemmän tukea kansainvälisiltä kumppaneilta. Mm. Isäntämaat Jordania, Libanon ja Iran kärsivät näistä liian suurista pakolaisvirroista ja myöskin siitä, että että varat hupenevat kaikilla tasoilla. Kun katsomme arabimaailmaa, näemme, että meillä on kaksi visiota. Yhdessä äh, katsotaan tulevaisuutta, jossa äh, vallalla olisivat ihmisarvo, demokratia ja vapaus, ja toinen on tulevaisuus, jossa vallalla on epätoivo. Kumpi näistä visioista äh, selviää? UNDPn näkökulmasta se riippuu siitä, kuinka käsittelemme kestävää kehitystä näissä äh, maissa. Äh, pinnalta tilanne näyttää äh, hyvin pelkästään poliittiselta, mutta tämä tilanne riippuu voimakkaasti talouden huonontumisesta, työttömyyden lisääntymisestä. Tämä on vaikuttanut herkkään tasapainoon alueella, joka kärsii myös elintarvikepulasta ja vesipulasta. Meillä on heikkoja valtioita, joissa on suuria määriä nuoria, niin e, tässä esimerkkinä esimerkiksi Somalia ja Jemen, tämä tulee lisäämään ainoastaan väkivaltaa, erilaisia rikollisjoukkoja ja äärijoukkoja. jotta pystyisimme pysäyttämään tämän kierteen, niin, tai meidän täytyy pysäyttää tämä kierre, jotta saisimme rauhanomaisen tulevaisuuden Arabi maailmassa. Kun katsomme historiaa, niin mikään siirtymävaihe ei koskaan ole ollut tasainen tai äh, nopea, joten epätoivolle ei ole varaa, mm, eikä missään ole onnistuttu ilman äh, yhteiskunnan mukaanottoa. Me emme myöskään saa unohtaa muita puutteita, joita alueella on aina ollut, esimerkiksi eh, tiedon puute, sukupuolten välisen tasavarvon puute naisille ja tytöille, ihmisoikeuksien eh, kansalaisvapauksien ja hyvän hallintotavan puute. Eh, yksi suuri haaste on myös se, että autetaan valtioita ja kansalaisia luomaan uuden sosiaalisen sopimuksen keskenään, joka tulee sitten parantamaan elintasoa, demokratiaa ja vapautta. UNDPssä me työskentelemme kaikkien toimijoiden kanssa arabimaissa, hädän aikoina yritämme luoda pohjaa rauhalle ja turvallisuudelle, hyvälle hallinnotavalle, hyvinvoinnille, demokratialle osallistumiselle julkiseen elämään. Me myöskin yritämme saattaa päätökseen vuosituhannen kehitystavoitteet ja määritellä vuoden 2015 kehitysagendan. Siirtymävaiheen valtioissa tuemme myös uudistuksia. Yritämme parantaa hyvinvoinnin tasoa. Esimerkiksi Tunisiassa olemme antaneet tukea vaaleissa, perustuslain kehittämisessä ja oikeusvaltioperiaatteen edistämisessä Egyptissä. Me edistämme prosesseja, jotka tukevat kaikkia kansalaisia ja auttavat erityisesti eniten hätää kärsiviä Libyassa. YK-järjestelmä on antanut tukea Libyan ensimmäisille vapaille vaaleille ja edistänyt naisehdokkaita. Libyassa UNDP myöskin tuki kansallista perustuslakiprosessia ottamalla kansalaisia mukaan eri tasoilla. Valtioissa, joissa on konflikteja tai joihin naapurimaiden kriisit vaikuttavat, me annamme humanitaarista apua. Samanaikaisesti tuemme hankkeita, jotka varmistavat työpaikkoja ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Tällä tavoin siirrymme humanitaarisesta tuesta pitkän tähtäimen kehitystavoitteisiin. Yritämme myös vakauttaa näitä maita, kuten Jordania ja Marokkoa, jotka eivät vielä ole kärsineet tästä konfliktista, jotka toivottavasti eivät siihen joudukaan, niin että pystyisimme luomaan tiekartan koko alueen uudelleen vakauttamiselle. Haasteet ovat seuraavat. Poliittiset ratkaisut, demokratia, nuoret ja mahdollisuudet nuorille, jotta he voivat saada äänensä kuuluviin yhteiskunnissa. Meidän on katsottava myöskin naisasiaa, heidän tilanteensa heikkenee alueella. Meidän on katsottava myös sosiaalista ja taloudellista kehitystä. Se on avain menestykseen poliittisessa siirtymässä. Meidän on myös korostettava ihmisoikeuksien merkitystä ja monimuotoisuuden ja hyvien hallintotavan kunnioitusta. Me olemme iloisia voidessamme olla EUn kumppaneita, kuten kaikkien Euroopan maidenkin kumppaneita tässä asiassa. UNDP voi antaa korkean tason riippumatonta neuvonantoa ja meillä on myös paljon kokemusta tällaisista epävakaista konfliktitilanteista. EU ja sen jäsenvaltiot ovat erittäin tärkeitä kumppaneita eh, meidän ohjelmallemme näinä vaikeina aikoina. Yhdessä meidän tulee olla muutoksen kumppaneita arabin maailmassa, koska arabivaltiot ja EU-valtiot ovat lähesti kytköksissä toisiinsa. Ne ovat suuria kauppakumppaneita ja epävakaus yhdellä alueella vaikuttaa suuresti toiseen. Monet nuoret arabit toivovat taloudellista tulevaisuutta Euroopassa. Meidän toivomme on se, että nämä 200 miljoonaa alle 24-vuotiaista Arabia, heillä on yhtä paljon mahdollisuuksia myös kotimaissaan. Ja sitten tärkeimmät kysymykset, rauha ja turvallisuus, ne liittyvät myös ääriliikkeisiin silloin, kun niitä ei ole. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä, jotta pystyisimme toteuttamaan arabikansojen tulevaisuuden haaveet. Tämä vaatii sitä, että keskitytään ei vain lyhyen ja keskipitkän tähtäimen tarpeisiin, vaan tarvitaan myös pitkän tähtäimen investointeja. EU ja UNDP yhdessä voivat toimia, jotta kaikki arabikansat pystyisivät hengissä. Kiitoksia. Uh, <clears throat> Kiitoksia. Ennen kuin annan kollegoille puheenvuoron, niin haluaisin huomioida sen, että täällä paikalla on kolme parlamentin jäsentä Djiboutista, Said Ahilahi. He ovat täällä paikalla kanssamme. He ovat täällä Bar- Brysselissä konferenssissa, joka pidettiin eilen, New Deal for Somalia – ja tässä seuraavaksi puhui sihera Pansari ja hänen jälkeensä Sir Robert ja sitten Rova Neitz. Herra Pansari. Siis eh, Kiitoksia. Halusin tervehtiä teitä, kiittää siitä, että olette täällä Euroopan parlamentissa luonnamme. Eh, lyhyt kommentti ja kaksi kysymystä. Eh, kommentti on seuraava. Olen samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte. Ja olen yhä vakuuttuneempi siitä, että mitä tulee koko alueeseen, josta nyt puhumme, niin meidän tulisi tukea näitä demokraattisia vakautusprosesseja eh, taloudellisella kehityspolitiikalla, koska jos ihmisten vatsa ei ole täynnä, niin he eivät kyllä myöskään arvosta demokratiaa. Ja on tärkeää, että tässä rinnalla toimii tämä taloudellinen tuki. Se toisi mukanaan sitten demokratia ja ihmisoikeuksia kaikissa näissä maissa. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin halusin mielipiteenne niin kutsutusta Euroopan unionin naapuruspolitiikasta ja erityisesti tästä more for more, enemmän enemmän periaatteesta, periaatteesta koska monet ovat sitä mieltä, että se on oikeaa politiikkaa, koska on hyvä, että annetaan niille valtioille, jotka nopeasti edistyvät demokratian ja oikeuksien saralla enemmän, mutta toiset taas sanovat, että vaarana on, että rankaistaan niiden maiden kansalaisia, joissa itse asiassa hallitukset eivät pysty kehittämään demokratiaprosessia. Tämä on aihe, jota me nyt pohdimme. Me siis pohdimme tätä naapuruspolitiikkaa ja teidän näkemyksenne olisi varmasti hyödyksi. Toinen äh, kysymys on se, että monet analyytikot sanovat, että kaikissa näissä maissa, jos nyt jätetään ehkä Malesia ulkopuolelle, äh, puhun Malesiasta, koska puhun uskonnosta, ei sillä tietenkään ole mitään arabivaltioiden kanssa tekemistä. Äh, niin jos katsotaan näitä maita, joilla on on maita, joilla on energiaresursseja, niin uskonto vaikuttaa hyvin paljon äh, näiden maiden talouskehitysmahdollisuuksiin. En tiedä, onko tämä totta. Varmasti voin sanoa, että jos yritämme siirtää Koranin suoraan perustuslakiin, niin tämä kyllä varmasti pystyisi jarruttamaan edistystä. En minä nyt tässä halua mitenkään äh, antaa arviota uskonnosta, vaan puhun poliittisesta neutraaliudesta ja äh, siitä, vaikuttaako uskonto voimakkaasti näiden maiden kehitysmahdollisuuksiin. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia kovasti ja seuraavaksi Rova Neits. Someone left room. Niin, joku taisi lähteä täältä. Niin, äh, tervetuloa ja kiitoksia kovasti tästä johdannostanne. Äh, se antaa meille paljon ajattelemisen aihetta. Valitettavasti meillä on rajallisesti vain aikaa, joten puhun vain lyhyesti. Yli äh, Kymmenen vuotta sitten UNDP julkaisi kertomuksen arabimaiden kehityksestä. Erittäin tärkeä raportti, jonka olivat laatineet arabimaailman yliopistoihmiset. Ja yksi perustavanlaatuisia tuloksia oli tekijöiden mukaan se, että se, minkä tähden ihmisoikeuskehitys arabimaailmassa on jäänyt jälkeen, Ä, elävien demokraattisten rakenteiden puutteesta ja siitä, että naiset on jätetty ulkopuolelle laajalti julkisesta elämästä. En muista, mikä se kolmas tekijä tässä oli, mutta joka tapauksessa tämä oli erittäin tärkeä asiakirja, kun olemme miettineet suhteitamme eri arabimaailman yhteiskuntiin. Ja tietenkin otitte tässä esiin myös eri arabikevään ilmenemismuodot niin, että tästä on myös väestön keskuudessa syntynyt toiveikkuutta, samoin kuin täällä meillä. Ehkä on odotettu liikaa ja liian nopeasti jos olisimme katsoneet omaa historiaamme taaksepäin, erilaiset vallankumoukset, joita Euroopassa on ollut kautta 1800-1900-luvulla, olisimme muistaneet, miten monet niistä epäonnistuivat surkeasti ja miten pitkään kesti kaikissa tapauksissa ennen kuin saatiin aikaan vakautta Tämä on ehkä juuri se syy, minkä tähden tulkinnat ovat liian kapeita. Tämä more for more, enemmän enemmästä periaate, on aina hempo, helppoa sanoa asioita meidän näkökulmastamme, mutta näkemys on aivan liian kapea. Jos halutaan, että yhteiskunta kehittyy autoritäärisestä hallinnosta demokratiaksi. Ei tällaista kehitystä saada aikaan parissa vuodessa. Siihen menee paljon pidempi aika. Niinpä, minun mielestäni tässä tämä prosessi on ollut liian lyhyt. Ja kun minä itse olin mukana meppinä Egyptin task forceissa työryhmässä pari vuotta sitten, oli hyvin vaikeata kommunikoida ehdollisuudesta Egyptissä suurelle yleisölle. Jos katsotaan Egyptin lehdistöä ja sitä, miten he raportoivat, niin ei siellä puhuttu mitään ehdollisuudesta. Se pistettiin vain matonalle. Ja sitten vielä pääsen suosikki aiheeseen, niin minä olen aivan vakuuttunut siitä, että yksikään demokratia ei voi kukoistaa, jollei sillä ole kestäviä poliittisia puolueita. Niitä tarvitaan, jos halutaan saada aikaan poliittinen, toimiva poliittinen demokratia. Me olemme nähneet, että että äh, avustusjärjestöt, äh, julkiset, äh, yksityiset ja molemmat ovat haluttomia auttamaan poliittisten puolueiden perustamisessa, koska ne pelkäävät, että neitä voidaan katsoa puolueellisiksi ja silloin nämä puolueet jäävät omilleen ja menee aika kauan ennen kuin saadaan aikaan toimivat poliittiset puolueet. Ehkä voisitte kommentoida hiukan varsinkin tätä viimeistä aihetta. Onko teidän mielestänne tämä oikein, mitä voisimme tehdä tässä asiassa? Thank you. Sir Robert. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Tästä nousee esille monia asioita. Pari kysymystä haluaisin vieralle esittää. Ensinnäkin, mitä kollega juuri totesi demokratian liittyen. Minä uskon, että meillä on ikään kuin pakkomielle sen suhteen, että demokratia pitäisi saada yön yli toteutettua, mutta eihän se onnistu. Yhdistynyt kuningaskuntakin väittää olevansa demokratia, mutta vasta 1918 naiset saavat äänioikeuden, joten tähän menee pitkä pitkä aika ennen kuin demokratiaa saadaan pystyyn. Ja tämä fakta täytyy huomioida. Toisaalta taas, voisitteko kommentoida Arabiliigan tilannetta? Onko tämä ajan hukkaa? turhaa työtä, pelkkää rupattelua vai onko todellakin mahdollista, että sillä olisi vaikutusvaltaa, koska tällä hetkellä se ei ainakaan siltä vaikuta. Ja kolmanneksi se, mitä sanoitte näihin eri toimijoihin liittyen, kun otetaan huomioon, että arabivaltiossa on enemmän nuoria, suhteellisesti nuoria ja työttömiä nuoria kuin muualla maailmassa, ja he käyttävät tehokkaasti sosiaalista mediaa hyväkseen. Pitäisiköhän EUn ja YK toimia Obaman lailla, eli että olla, oltaisiin yhteydessä sosiaalisen median kautta näihin nuoriin, jotta voitaisiin löytää niitä mahdollisia potentiaalisia uh, nuoria johtajia ja mm, mitä mieltä sitten onkaan romalaiskatolisista toiminnasta, niin voitaisiin tietenkin aina pohtia sitä, että löytyykö muslimimaailmasta jotain sellaisia, jotka voisivat ikään kuin johtoasemassa saada nämä ristiriitaiset toistensa kanssa kamppailevat tahot saman pöydän ääreen. Kiitoksia. Tohtori Sima, onko ketään muuta, joka haluaa puheenvuoron? Edustaja Gomes. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia oikein mielenkiintoisesta johdannosta ja minä haluaisin kysyä teiltä pari kysymystä. Yksi ongelmista aikaisemmin ainakin silloin kun me rahoitimme hankkeita ja niitä oli eri arabimaailman maissa. Mietin tässä Irakia esimerkiksi. Yksi pää tyytymättömyyden aiheista, joita meillä eurooppalaisilla oli se, että miten pieni näkyvyys oli UNDPn hankkeissa EUn tuelle. Sille saattoi olla syynsä. Tämä päti Irakiin, mutta ehkä se oli tietty toimintamalli. Haluaisin kysyä teiltä, mikä teidän näkemyksenne on. olen melko varma siitä, että arabikevään tapahtumat johtivat YK-virastot ja UNDP hakemaan, mm, hakemaan omia kannattajiaan, aivan kuten mekin toimimme. Miten tämä näkyy käytännössä nyt, kun katsotaan sellaisia maita, joissa huolimatta siitä, että vaurauden taso on mm, e, niin edes hyvin perus ihmisoikeuksia ei kunnioiteta. Tässä mietin Persianlahden maita, naisten oikeuksia, muutenkin ihmisoikeuksia. Mitä voidaan sanoa siitä vaikutuksesta, joka on. Me olemme nähneet sunnien ja shiojen jakautumisen konfliktin, joka tapahtuu Syyriassa. Useimmat arabit eivät kaikki ole sunneja, mutta on shia-yhteisöjä monissa arabimaissa. Miten tämä vaikuttaa, kun katsotaan UNDPn toimintaa ja hyvää hallintoa ja kehitystä. Ja sitten lopuksi me keskustelimme juuri konfliktista Länsi-Saharassa ja sen vaikutuksista. Äh, Ajatellaan äh, integraatiota äh, Marokkoa, Algeriaa. Totta kai me tunnemme kansainvälisen oikeuden ja tiedämme, että mikä tilanne on, mutta voiko UNDP toimia millään tavoin Länsi-Saharan alueella? Onko siellä mitään UNDP-toimintaa? Voitaisiinko sellaista kehittää, esimerkiksi auttaa arvioimaan, miten sopimuksia noudatetaan? tai ei noudateta hyötyykö Länsi-Saharan kansa niistä laisinkaan. Kiitos. So, Dr. Bahus. Kiitoksia, tohtori Bahus. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon. Itse asiassa kaikki kysymyksenne ja kommenttinne ovat, liittyvät hyvin paljon toisiinsa ja yritän vastata niihin yhdessä, koska mielestäni ne liittyvät kaikki toisiinsa. Ensimmäinen kysymys liittyen Euroopan naapuruuspolitiikkaan enemmän enemmästä ajatuksia. Jos katsomme tätä politiikkaa nyt, niin meidän täytyy muuttaa tapaa, jolla toimimme arabimaailman kanssa, koska arabimaailma on muuttunut. Ja uskon, että kyllä, jos me vain seuraamme enemmän enemmästä periaatetta, niin sitten kuten äh, arvoisa jäsen mainitsi, äh, tulemme rankaisemaan ne muita maita, jotka eivät äh, ole tällä tiellä. Joten meidän täytyy keskittyä ihmisoikeuksiin, vapauksiin, kansalaisyhteiskuntaan ja varmistaa, että kaikki nämä elementit ovat äh, esillä kaikissa arabimaissa ja että Euroopan unioni ja yhdistyneet kansakunnat ja antavat tukensa kaikille valtioille, ottavat tuon tuen sitten hallitus tai kansalaisjärjestöt tai nuorisojärjestöt. Yritämme saavuttaa mahdollisimman paljon ihmisiä näissä maissa. Nyt suurimmassa osassa arabimaita myös johto on vaihtunut, mutta mielestäni myös johtajien mentaliteetti on muuttunut. Kaikki johtajat tietävät nyt, että ihmiset kaduilla – jotka kaatoivat aikaisemman hallituksen tai aikaisemman presidentin, saattavat kaataa myös heidät, jos he eivät ole vastuullisia. Ja siksi he ovat eh, tarkkaavaisempia eh, ja huomioivat paremmin kansan tarpeet. Joten siksi mielestäni yksi tapa toimia olisi se, että jatketaan toimintaa myös johtajien kanssa, parlamentin jäsenten kanssa, nuorisojärjestöjen kanssa, koska meidän täytyy varmistaa, että me kaikki ymmärrämme, mistä nämä ihmiset tulevat, mitkä heidän todelliset tarpeensa ovat ja miten ympäristö muuttuu heidän omassa maassaan. Sitten demokratiasta ja osallistumisesta ja poliittisesta osallistumisesta. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä, joita meidän olisi katsottava, on koulutus arabimaailmassa, koska koulutus, no ensinnäkin on totta, että koulutusluvut ovat parantuneet, mutta koulutuksen laatu on heikkoa kaikissa arabimaissa. Tämä koskee yliopistoja ja kouluja. Eikä ole mitään opetusohjelmassa mitään demokratiasta yhteiskunta on hyvin patriarkaalinen, jota ei ole yleensäkään koulutettu demokratia-asioissa. Myöskään nuoret eivät, niitä ei ole tunnustettu yksikkönä yhteiskunnassa, vaikka arabimaailmassa on eniten nuoria, eniten nuorisotyöttömyyttä ja eniten eh, nuoria, jotka haluavat eh, muuttaa maasta. Ja nuoret eh, kun olen korkealla tasolla tehnyt työstä Jordaniassa, Arabiliitossa ja muualla, niin nuoret saivat vasta huomiota, kun he menivät kaduille, vaikka kaikki raportit, joita tehtiin myöskin Arabiliitossa ja Arabihallituksissa Arabimaailmassa sanottiin, että on hyvin paljon nuoria, että on tyytymättömyyttä nuorten keskuudessa, nuoret eivät ole koulutettuja, koulutus ei vastaa markkinoiden tarpeita ja jonain päivänä tämä pommi tulee räjähtämään ja näinhän se tekikin. Ja meidän täytyy nyt pystyä käsitellä nuoria. Ehkä aikuisia enää pysty vaikuttamaan, mutta kouluihin ja nuoriin pystytään vaikuttamaan. YKssa te varmasti itsekin kaikki tiedätte, että pääsihteeri on nimittänyt nuorisolähettilään. Tämä nuorisolähettiläs on nuori henkilö, 28-29-vuotias, ja hän kulkee ympäri maailmaa edistämässä ajatusta siitä, että nuoret voivat olla päätöksentekijöitä ja osa listua poliittiseen elämään, ja hän liikkuu hyvin paljon alueella, eikä hänellä ole hyvinkään helppoa viedä näitä asioita eteenpäin hallituksissa, joten häntäkin on autettava. Sitten mitä tulee kansalaisyhteiskunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön, se on erittäin tärkeää. Kansalaisyhteiskunta arabimaissa, sillä on jonkin verran juuria, mutta se ei ole juurtunut kovinkaan vahvasti ja on tärkeää, että että me todella saamme päätöksen tämän kolmion kansalaisyhteiskunta, hallitus ja kansa. Tämä on tärkeää ja nyt tähän on halukkuutta. Ei välttämättä siksi, ettei kansalaisyhteiskunta olisi ollut aikaisemmin, vaan koska nyt ymmärretään yhä enemmän, kuinka tärkeä rooli sillä on ja kuinka se pystyy todellakin haltamaan hallituksia ymmärtämään paremmin ehm, minkä puolesta ne tekevät töitä. Mitä sitten tulee Arabiliittoon? Minä olin ähm, Arabiliiton äh, apulaispääsihteeri vielä vuosi sitten ja mielestäni Arabiliitto on tärkeä väline ja yksikkö ja instituutio, joka pystyy tuomaan arabikansojen tarpeet esille kansainvälisellä areenalla. Joitakin ongelmia on ehkä toimielimellisesti ja muidenkin kysymysten suhteen, mutta on erittäin tärkeää, että me kaikki tuemme Arabiliittoa siinä, että se tukee omia kansalaisiaan ja omia mekanismejaan, jotta voidaan varmistaa, että sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen kehitys tapahtuu ennen kuin syntyy jotain muuta ja sitä ei tule syntymään vähän aikaa, meidän ei tulisi hylätä tätä tärkeää instituutiota siinä, että se tekee edistystä ja varmistaa, että kehitysagenda ja poliittinen agenda edistyvät. Olen samaa mieltä kanssani kyllä siitä, tai huomioin sen, että jotkut ovat sitä mieltä, että se on jo kaatunut mielestäni, sillä on vielä hyvin paljon vipuvaikutusta, jos katsotaan konflikteja, joita on tapahtunut. Arabiliitolla on ollut merkitystä. Meillä on nyt yhteinen lähettiläs, joka yrittää ratkaista Syyrian kysymystä. Arabiliitto on poliittisesti tärkeä. Yhtään päätöstä kansainvälisellä tasolla ei voida tehdä ilman, että on kuultu Arabiliittoa ja arabiministereitä, joten on tärkeää tukea sitä ja auttaa Arabiliittoa Ihmiset, jotka ajattelevat, että se tarvitsee tukea, me tulemme tukea sille antamaan. Me UNDPssä uskomme kovasti siihen, uskomme kovasti alueellisiin järjestöihin ja meillä on yhteistyösopimus Arabiliiton kanssa. Yritämme auttaa heitä kapasiteettien luomisessa, kriisien ratkaisussa, vaalitarkkailussa arabimaailmassa, joten arabimaailman uusi tilanne on sen on näyttävä myös Arabiliiton toiminnassa ja myöskin siinä, mitä Euroopan unioni, YK ja kaikki muut kansainväliset toimijat voivat tukea antaa Arabiliitolle. Sosiaalinen media tietenkin, jos haluamme jälleen kerran tarkastella nuoria, e, joita onkin niin paljon arabimaailmassa, niin meidän on katsottava myöskin heidän välineitään, heidän tapansa interak- toimia yhdessä, ajatella. He ajattelevat varmasti eri tavalla kuin me. Se on aivan selvää. Ja meidän täytyy ymmärtää, miten he ajattelevat ja miten he toimivat ja minne he ovat menossa. Minun on sanottava, minulla on 16-vuotias tytär, ja joka kerta, kun teen jotain tai sanon jotain, niin hän sanoi, että äiti, et sinä ymmärrä. Ja äh, lopulta olen tajunnut, että niin, minä en todellakaan ymmärrä. Minä en ymmärrä, mitä hän haluaa. Minä en ymmärrä, mitä hän ajattelee vielä. Minä en ymmärrä, mitä toiveita hänellä on. Äh, heillä on toisenlainen maailma ja toisenlaiset prioriteetit kuin mitä me ajattelemme, että äh, heillä on. Joten jopa maailmanlaajuinen päätöksenteko nuorille on erittäin tärkeä. Heidän äänensä on tärkeä, heidän osallistumisensa politiikassa eh, ja heidän välineidensä käyttö on myöskin erittäin tärkeää, jotta voimme saada eh, heidän äänensä kuuluviin. Ja toivottavasti pian arabimaailmassa näemme parlamentaarikkoja, jotka ovat paljon nuorempia, jotka pystyvät eh, tulemaan eturintamaan ja joita jotka todellakin valitaan, voivat kampanjoida ja niin poispäin. Meidän täytyy antaa heille hyvin paljon koulutusta, meidän täytyy investoida demokratiakoulutukseen, rauhanrakentamiseen ja kaikkiin näihin kysymyksiin, joista nuorten on tiedettävä ja joita heidän on ymmärrettävä. En tiedä, pitäisikö minun sanoa tämä, mitä minun tämä pitäisi sanoa, mutta muslimit ja paavi valitettavasti tuossa maailmassa on, maailman kolkassa on paljon paaveja, mutta eh, muslimien maailmassa on kunnioitettuja instituutioita, joiden kanssa meidän on tehtävä yhteistyötä meidän otettava eh, ne mukaan, jotta pystyisimme ratkaisemaan ongelmat siellä. Sunni, Shia, konflikti arabi maailmassa. Minä olen kasvanut arabimaailmassa. Minä en koskaan tiennyt, kuka oli sunni ja kuka shia ennen näitä päiviä. Tämä on suuri kysymys ja se on poliittinen kysymys. Se on niin politisoitu, että meidän on oltava varovaisia sen suhteen, miten me sitä käsittelemme meidän kaikkien. En väitä, että minulla olisi vastauksia, en väitä, että minulla olisi ratkaisuja, mutta voin sanoa teille, meidän täytyy olla erittäin varovaisia ja meidän täytyy ottaa mukaan politiikassamme myöskin kehitysohjelmissamme varmistaa, että kaikki arabiyhteiskunnassa, kaikki sektorit kunnioittisivat ihmisoikeuksia, vähemmistöjä ja meidän on varmistettava, että kaikki ihmiset otetaan mukaan. Syrjäytymistä on ollut arabimaailmassa, tietyt ryhmät on jätetty ulkopuolelle ja nyt sitä hyödynnetään ehkä poliittisesti eh, näiden kysymysten korostamiseksi, mutta meidän on vahvistettava, että näin ei tule jatkossa käymään. Eh, ja meidän täytyy olla tietoisia, että ihmisten välillä näitä ongelmia ei ole aikaisemmin ollut. Ja eh, shiiat ja sunnit eivät lähihistoriassa ole taistelleet toisiaan vastaan ja tapaneet toisiaan. Tämä on uusi ilmiö ja meidän on käsiteltävä hyvin varovaisesti sitä, ei poliittisesti. Nyt olen varmaankin yrittänyt vastata mahdollisimman moneen kommenteistanne. Kiitän teitä hyvin paljon ajastanne, siitä, että tulitte tänne kuulemaan mitä UNDP tekee ja miten voimme tehdä yhteistyötä. Odotan kovasti vahvempaa yhteistyötä erityisesti Euroopan naapuruuspolitiikan parissa ja toivoisin, että voisimme tehdä yhteistyötä, jotta pystyisimme mahdollisimman hyvin käsittelemään uutta todellisuutta arabimaailmassa ja pystyisimme tarkastelemaan arabimaailman prioriteetteja uudella tapaa. Kiitoksia. Well, we would like to thank you because I think... Me haluamme kiittää teitä, koska Todellakin ähm, me äh, hyödyimme kovasti teidän asiantuntemuksestanne. Tämä oli hyvin myönteinen, laadukas esitys. Ensinnäkin olette hyvin kokenut YKssa ja työskentelet alueella ja itse olette peräisin tuolta alueelta ja yritätte välittää meille asioita, joita yritämme kovasti ymmärtää. Ja varmasti tiedätte, että kun pääsemme näihin asioihin käsiksi, niin huomaamme, että tiedämme hyvin vähän ja miten paljon meidän pitäisi tietää lapsista. No, on tietenkin hyvä asia, että he ajattelevat. Meidän pitää olla siitä kiitollisia. Kiitoksia kovasti ja oikein hyvää jatkoa. Thank you again for everyone. Kiitoksia vielä kerran kaikille. Now <clears throat> we would move. Nyt me voimmekin siirtyä viimeiseen kohtaan suoraan. Joten me esittelemme äh, äh, Euroopan parlamentin tilapäisen valtuuskunnan laatiman toimittajien oikeudenkäyntiseuranta Turkissa koskevan väliraportin. Ja valtuuskunta sen mm, puheenjohtajana oli Jaroslav Palesa ja mukana valtuuskunnassa viisi henkilöä. Teillä on puheenvuoro, herra Valesa. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Ad hoc ryhmä perustettiin tästä EU-Turkin yhteisestä parlamentaarisesta valiokunnasta ja meidän tarkoituksena oli seurata toimittajien oikeudenkäyntiä. Syynä oli se, että oli olemassa oso viittaa siitä, että toimittajia tuotiin tuomioistuimen eteen heidän raporteistaan johtuen mutta kävi ilmi, että suurin osa journalisteista, tai tämä suuri määrä oli sellainen, että tähän asiaan piti puuttua. Ja tästäpä syystä lähdimme seuraamaan näitä oikeudenkäyntejä. Tarkoituksena oli selvittää, että olivatko nämä oikeudenmukaiset ja jur- lailliset oikeudenkäynnit. Missä nimessä ei pitäisi rajoittaa ilmaisun vapautta demokraattisessa valtiossa. Ja tästäpä syystä oltiin sitä mieltä, että meidän tuli lähteä käymään Turkissa. Ja tämän vierailun aikana kävi ilmi, että olimme oikeutetusti huolissamme toimittajien kohtelusta. Koseko-tapauksessa journalisteja syytettiin siitä, että he järjestäytyneesti raportoivat asioista terrorijärjestöjen tahdon mukaisesti. Ja tästäpä syystä onkin käytetty erinäisiä lähteitä hyväksi syytteiden per, perustaksi, jonka mukaan nämä toimintat olisivat yhteydessä terroristijärjestöihin. Tuomioistuin on ilmoittanut, tai on käynyt ilmi, että nämä syytykset eivät ole ö, oikeutettuja ja näitä syytteitä pidetään tragikoomisina ja absurdeina. Meidän tehtävänämme ei ollut lähteä tutkimaan joka ikistä syytöstä ja siihen liittyviä todisteita, mutta me olemme havainneet, että puolustusasianajat ovat olleet huolissaan yhtä lailla kuin lehdistön vapautta ajavien järjestöjen huolenaiheet, joidenkaan mukaan tässä on toimittu laittomasti. Kirjat ja manuskriptit on takavarikoitu poliisin toimesta ja muita todistusaineistoja on takavarikoitu. Tässä on tapahtunut myöskin niin, että erinäisiä lähteitä on pidetty salassa. Ja mitä tulee Koseko-tapaukseen, niin toimittajia on syytetty siitä, että he olisivat olleet yhteydessä PKK ja olisivat pidättäneet tietyt tiedot esimerkiksi, että he olisivat kokoustaneet tai osoittaneet mieltään. Tässä on kuitenkin vedottu artiklaan 12 vuoden 2000 lehdistölainsäädäntöön toimittajan itsemääräämisoikeudesta. yleinen syyttäjäviranomain, yleinen syyttäjävirasto on pyrkinyt toimimaan laittomalla tavalla ja nyt on käynyt ilmi, että välttämättä tässä ei ole toimittu oikeita menettelytapoja noudattaen. On väitetty, että tässä oltaisiin tuettu PKK ja sitä kautta oltu yhteydessä PKKhon. Myöskin puhelinnauhoituksia on käytetty todistusaineistona. Ja syytetyt kuitenkin vetoavat siihen, että toimittajat yleensä toimivat tällä tavalla silloin, kun he etsivät tietoa. Ja näihin syytöksiin he toteavat sanomalla, että nämä ovat aivan absurdeja väitteitä. KCK-jutussa juristit ovat esittäneet, ettei ole mitenkään mahdollista käydä nämä tuhannet sivut läpi ennen tämän oikeusjutun aloittamista. Sitten on olemassa tietynlaisia mukamas kokousasiakirjoja, joiden tarkoituksena on osoittaa, että järjestäytyneellä tavalla on yritetty toimia laittomasti. Ja koska nyt on epäilty näiden asiakirjojen oikeellisuutta, niin on ryhdytty sitten tähän tutkimustoimintaan. on käynyt ilmi, että KCK-kokouksiin nämä toimittajat olisivat osallistuneet, mutta kuitenkin on voitu osoittaa, että nämä syytökset e- ovat epäjohdonmukaisia. Yhtä lailla hälyttävää on se, että on käytetty nimettömiä todistajia. Ad hoc-valtuuskunta tulee seuraamaan näitä toimittajien oikeudenkäyntejä Turkissa ja kertoo sitten omasta päätelmistään heti ensi vuoden alkupuolella. Vuoden 2013 huhtikuisessa päätöslauselmassa koskien Turkin edistymiskertomusta todetaan, että oikeudenkäyntien tutkiminen jatkuu äh, jatkossakin. Tarkoituksena on varmistaa, että lainsäädäntö koskien toimittajien toimintavapautta muutetaan. Me olemme tietoisia siitä, että Euroopan parlamentti on ollut huolessaan näistä toimittajan oikeudenkäynneistä ja näistä pitkistä vangitsemisajoista. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää puuttua tähän tilanteeseen. Ad hoc-valtuuskunta oli tietoinen siitä, että terrorismin vastainen lainsäädäntö ja oikeus rikoslaki on on muotoiltu hyvin tiukkaan ja me olemme tietoisia siitä, että artiklat 26 ja 28 Turkin perustuslaissa rajoittavat ilmaisun vapautta silloin, kun kyse on kansallisesta turvallisuudesta ja kansallisesta yhtenäisyydestä. Tähän täytyy paneutua jatkossakin. Valtuuskuntamme muistuttaa siitä, että Euroopan parlamentti on useampaan otteeseen ollut yhteydessä Turkin hallitukseen vaatien muutoksia lainsäädäntöön, joka koskee ilmaisun vapautta ja että noudatettaisiin olemassa olevaa ö, oikeuskäytäntöä. Ihmisoikeus toimintaohjelma on ilmoitettu laadittavaksi Turkin puolelta. Me tulemme kuitenkin seuraamaan tarkasti sitä, miten tämän asian tiimoilta edetään. Nämä monet toimittajiin kohdistuvat oikeuden käynnit liittyvät kurdikysymykseen. Me olemme tietoisia siitä, että media on joutunut maksamaan suuria maksuja, joka on johtanut jopa toiminnan rajoittamiseen tai toiminnan lopettamiseen. Ad hoc ryhmä on ollut tietoinen siitä, että todistusaineisto ei ole ollut aukotonta ja me olemme todenneet, että oikeusministeriö ja oikeusviranomaiset äh, eivät ole toimineet johdonmukaisesti. Tästäpä syystä me tulemme jatkamaan tätä rakentavaa vuoropuhelua, joka on jo saatu viranomaisten kanssa aikaiseksi. Ja kuten jo aikaisemmin totesin, me tulemme jatkamaan oikeudenkäyntien etenemisen seuraamista. Me jo heti ensi viikolla käymme uudestaan Turkissa ja tulemme sitten ensi vuoden alkupuolella äh, ja tämän meidän lopullisen raporttimme aiheeseen liittyen. Kiitoksia. Uh, kiitoksia. No niin, puheenvuoropyyntöjä herra Savoprius. Kiitoksia. Minä en odottanut, että saan puheenvuoron näin pian, mutta kiitoksia kovasti. Aivan ensiksi kollegamme on tehnyt tässä hyvin äh, vakuuttavaa, selkeää työtä kertoo, mitä tapahtuu Turkissa näissä toimittajaoikeudenkäynnissä. Kollega tässä selvitti kovasti sitä, että nämä oikeudenkäynnit eivät yksinkertaisesti täytä kriteereitä, oikeudenkäynnillä asetettuja kriteerejä sillä tavoin kuin me ymmärrämme ne. Tämä on äh, oikein puhuva. Äh, valitettavasti täällä ei ole enempää väkeä paikalla. Minulla on omakin kysymys. Minkä tähden kollegat edelleenkin äh, pitäytyvät siitä myytissä, että Turkki valtiona, varsinkin Erdoganin hallitus, noudattaa samoja arvoja, joita me noudatamme? Mm. Euroopassa, Manner-Euroopassa, koska Turkki ei ole eurooppalainen valtio. Minä olen ollut täällä neljä vuotta ja paljon on puhuttu arvoista. Se tarkoittaa demokratian arvoja. Yhdistynyt kuningaskunta on niitä vienyt maailmalle ja minä arvostan kovasti henkilökohtaisesti ja patriottisestikin. En tiedä paljonko minulla aikaa tässä nyt on. Niin, puheenjohtaja sanoi yksi minuutti. Mitä tulee ah, patriottisuuteen, niin, niin nämä arvot ovat kaikkien jäsenvaltioiden jakamat. Nämä eivät ole lainkaan Turkissa arvossaan. Meidän pitäisi tehdä selväksi Turkille, että Turkki EU-neuvottelut siltä pohjalta, miten Turkin hallitus käyttäytyy. Ei, niillä ei ole mitään menestyksen mahdollisuuksia, ei nyt eikä koskaan. Meidän pitäisi tehdä selväksi sekin ja esittää, että nämä liittymistä edeltävät maksut, niitä, ne pitäisi lopettaa. Ja pitäisi tehdä selväksi, että tämä yhdistyneen kuningaskunnan siirtymät, vaunut, niitä ei enää valmisteta yhdistyneessä kuningaskunnassa, vaan Turkissa. Ja niin, Ford Transitit ovat tosiaankin sieltä. Ja tämä on nyt liian suuri, liian erilainen, liian erilainen arvoiltaan, että siitä tulisi koskaan Euroopan unionin jäsen. Ja minun ainut toivoni on se, että oma pääministerini ei enää menisi Istanbuliin ja puhuisi ja sanoisi, että hän vihastuu silloin, kun ihmiset vastustavat Turkin äh, jäseneksi tuloa. Äh, minä tulen vihaiseksi siitä, että tällaista soopaa puhutaan kansainvälisillä näyttämöillä. Joka tapauksessa hyvin vakava asia ja tämä on viimeinen lauseeni. Äh, Euroopan unioni väittää, että sillä on arvoja. Jos Euroopan unioni otetaan vakavasti näiden arvojen kannattajana, se ei voi, ei nyt eikä koskaan, ei koskaan voida miettiä, että Turkista tulisi EUn jäsen. Minä kiitän kollegaa hyvin selkeästä ja kattavasta esityksestä. Kiitoksia. seitsemäs, Seven Magnificentista äh, haluaisin lainata. Äh, sanottiin, että ensimmäinen virheeni oli äh, se, että oli niin avokätinen. No niin, nyt ei tästä lähdetä enää jatkamaan. Yhdestä minuutista laajennettiin kolmeen minuuttiin, eikä tämä ollut tarkoitus olla mikään keskustelu, mutta seuraavaksi herra Sofokselles. has Θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσω με... Kiitoksia. Minä haluaisin kertoa näkemyksen joka äh, on se, että tuki itse asiassa kuuluu Euroopan unioniin. Mutta nyt me kuulimme tämän kertomuksen ja kun kuulen mitä siinä sanottiin, niin minun on sanottava, että tällä hetkellä Turkki kiristää Euroopan unionia. Ei historia, ei arvoja eikä kulttuuria, EUn äh, arvoja ja kulttuuria äh, Turkki kunnioita, eikä erityisesti oikeus oikeusvaltioperiaatetta. Kysehän on ehdokasvaltiosta, ja jos ehdokasvaltio ei kunnioita lehdistön vapautta, joka pitäisi olla jokaisen demokraattisen valtion perusperiaate. Ja New Yorkissa on toimittajien suojajärjesty, joka on sanonut, että Turkki on maailmanlaajuisesti ensimmäinen valtio, joka on vanginnut eniten äh, toimittajia. Se on valtio, joka todellakin sortaa lehdistöä. Turkki on ensimmäisellä sijalla, kun on kyse itsesensuurista. Näin sanoi toimittajien suojajärjestö New Yorkista vuonna 2012. silloin hän pidätettiin lisää toimittajia. Luvut puhuvat puolestaan. Ja sitten lopuksi vielä konkreettinen esimerkki. Rohard Ekmeksin häntä lyötiin brutaalilla, hakattiin brutaalilla tavalla, koska hän, hänet esitettiin rikollisena – ja väitettiin, että hän on tehnyt ryöstöjä, mutta itse asiassa hän vain radio-ohjelmassa kertoi mielipiteensä vapaasti. Kiitoksia. I, as a Herra Daf, friend. niin kuin tiedätte, minä puhun Turkin ystävänä ja minusta. Minua ahdistaa kovasti se, että äskettäin median elämä on tullut niin vaaralliseksi Turkissa. Nämä oikeudenkäynnit eh, sinänsä. Olen erittäin kiitollinen herra sen kertomuksesta, mutta vaikutukset, näiden oikeudenkäytien vaikutukset, eh, se on erittäin tärkeä asia, joka jota pitäisi tarkkailla täälläkin parlamentissa. Ensinnäkin Erdogan ja eh, valassa oleva puolue painostavat kovasti toimittajia ja median omistajia, että ikään kuin eh, itse sensuuri on nousussa. Jotkut näistä elimistä ovat yhä vain puolueellisempia ja suosivat enemmänkin eh, eh, ideologiaa. Aikaisemmin oli hyvin eh, eläväinen turkkilainen lehdistö, mutta se on nyt köyhtymässä ja on nähtävissä, miten tulee Gulen ja ne AKPn ongelmat vaikuttavat Turkissa myös muihin asioihin aivan päivittäisesti. Niin nämä ovat hallituksen kohdistamia toimia. Ja sitten toinen ikävä asia, joka on tapahtunut. Pääministeri Erdogan ilmeisesti laittaa lehdistöön sellaisia tarinoita, joista jotkut ovat aivan absurdeja. Esimerkiksi syytös siitä, että Israel oli Kairon iskun takana – ja hän ää, äh, alkaa itsekin uskoa näitä lehdistötarinoita, joita hän on itse syöttänyt. Tämä on vakavasti vaarallinen asia, eikä se sovi demokraattiseen maailmaan. Kiitos. Siis- Kiitoksia. Rouva Flutro, hän on yksi valtuuskunnan jäsenistä. euros, ben, normalement ça marche. Oui. Euh, de, de, de, de doter notre euh, parlement. niin, että Euroopan parlamentti saisi tällaisen ad hoc valtuuskunnan mitä varten. Ei tässä haluta toimia yksipuolisesti. Tässä voin sanoa suoraan, että ad hoc-valtuuskunnan, niin se puheenjohtajana hän on herra Falesa. Mikrofoni ei kuulu. Move to another mic. Voisitko siirtyä toisen mikrofonin äärelle? Niin muistutin aivan nopeasti tässä siitä, että ad hoc valtuuskunta oli seurausta tarkistuksesta, jonka ryhmäni esitti puolitoista vuotta sitten siinä vaiheessa, kun olimme hyvin huolestuneita äh, lehdistön vapaudesta Turkissa, ilmaisun vapaudesta yleensäkin. Ja tarkoituksena ei ollut äh, tietenkään, niin kuin joku kollega täällä sanoi, äh, että nostetaan eh, mitään, mitään kannetta eh, Turkin eh, hallintoa vastaan. Meidän tehtävämme oli tuoda esiin se, että kiinnitämme huomiota ja seuraamme jatkuvasti tätä perustavanlaatuista kysymystä, eli ilmaisuvapautta, lehdistön vapautta millaiset perspektiivit tässä on. Tässä on annettu suositukset, että toimitaan eri toimijoiden piirissä, jotka edesauttavat Turkin lehdistön ammattimaisuutta. Ja on sanottava, että tästä näkökulmasta me kommentit, joita kollegat täällä esittivät, saattavat johtaa siihen, että olemme pahoillamme ja kadumme koko tätä aloitetta. Tällä hetkellä parlamentaarikona mm, näen, että me voimme edelleenkin tässä toimia. Me tiedämme, että näitä tapahtumia Turkissa on. Siellä on paljon sellaisia, jotka vaativat lehdistön vapautta, muita vapauksia, oikeuksia. Tässä otetaan esiin asioita, jotka liittyvät 2012 vuoteen. Tässä voidaan miettiä, minkälaisia vaikutuksia niillä on. Neljäs mm, oikeuden uudistuspaketti ja sitten kurdikysymys, koska äh, kurdikysymys liittyy äh, turvallisuuskysymykseen Nämä ovat sellaisia näkökohtia, jotka ovat hyvin ratkaisevia koskien lehdistöä ja toimittajia. Eli tämä rauhanprosessi on sellainen, että meidän pitäisi todella tarkkailla sitä, mitä me voimme tehdä, jotta voisimme tukea rauhanprosessia. Tämä on sellainen kysymys, joka meidän pitää miettiä e, ja aiomme tästä puhuakin. E, Gesipak avasi meidän silmämme Turkkiin siitä, millainen on lehdistön tilanne Turkissa. Joissakin radiokanavissa, televisiossa, siellä ei ollut sanakaan näistä mielenosoituksista. Ja sitten oli tässä TV-kanavia, missä näkyi, jatkuvasti meilläkin näkyi, on todellakin on nähtävissä manipulaatiota. Eli todellakin tiedon, riippumattoman tiedon laadutonta käsittelyä. Onko tässä sitten CHP vai Meillehän tämä on sama kysymys. Kysymys on siitä, että omitaan lehdistö ja toimittajat. Pitäisi kuitenkin taata ammattimaisuus, toimittajien ammatti. Ja tässä tulee esiin rahoituskin. Eli nämä minä lopetan kohta, mutta tässä melko autoritaarinen, autoritaarinen henkilö, pääministeri. Hän on levittänyt propagandaa, niin kuin Anto sanoi. Tämä, tässä suuri yleisö on käsittänyt, mikä tyyppistä toimintaa siellä on Turkissa – toimittajakentällä. Ja tämä on todellakin meille mm, merkittävä huolenaihe tulevina kuukausina ja viikkoina. Niin varmasti tästä meni viesti perille. Ja nyt Rova Gomes, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ymmärrän tätä, niin jotkut vastustavat EUn, Turkin EU-jäsenyyttä, mutta tämä on tärkeä asia. Näitä matkoja tulee toistaa. Olen keskustellut Turkissa ihmisiä, he ovat vapaustaistelijoita, median vapautta, ilmaisuvapautta ajavia ihmisiä tällainen raportointi on tärkeä, jotta nämä rohkeat ihmiset todellakin voivat jatkaa ja uskaltavat jatkaa toimintaansa. Meidän tulee jatkaa tällä tiellä riippumatta siitä, mikä on Turkin status, se ei häviä minnekään, se on meidän kumppanimme, meidän naapurimme ja meidän täytyy tukea niitä, jotka taistelevat perusoikeuksia ja demokratian puolesta. Kiitoksia herra Tanak. Uh, Kiitoksia. Valitettavasti Turkki, joka on mahtava maa, uh, on mielestäni menossa väärään suuntaan, kuten tämä raportti nyt kertoo. Nyt on olen huolissani oikeuslaitoksen riippumattomuudesta ja lehdistönvapaudesta maassa, joka oli jossain vaiheessa maallinen. Ja tämäkin konsepti on uhanalainen Erdoganin hallituksen aikana. Minä olen jo vuosia täällä parlamentissa kritisoinut sitä, että kemallistien alla oli jo kielletty Kyproksen miehityksen kritisoiminen, samoin Armenian kansanmurha. Tämä oli tilanne edellisen maallisen hallinnon aikana ja nyt tilanne on ikään kuin toisinpäin. Nyt meillä on selektiivistä oikeudenkäyttöä halli, armeija vastaan, kun ollaan siirtymässä pois tästä kemalistista mallista. Olen myös huolestunut siitä, että Turkki mukaan välittää sunni jihadisteille aseita mahdollisesti Irakissa. Tämä tulee vaikuttamaan voimakkaasti näihin maihin. Ja kuten kollegamme Andrew Duff sanoi, Erdoganin ehdottama ajatus, että Egypti, kenraalit, jotka kaateoivat Mursin äh, hallituksen, saivat äh, ohjeensa Israelista, on naurettava ja huolest huolestuttavaa on, että tällainen Israelin vastainen trendi on vahvistumassa äh, Turkin hallituksessa. Sitten tämä äh, papisseminaari äh, kaikista lupauksista huolimatta on osoittaa, tämä tapaus osoittaa, että uskonnonvapaus ei ole taattuna edes Turkissa enää. Lyd. Kiitoksia herra Valensa. Aivan lyhyt päätöslause vielä. Like to, uh, say two things. Kiitoksia. Äh, haluaisin äh, sanoa pari seikkaa. Ensinnäkin äh, pitää tehdä myös paljon Turkin osapuolen piirissä, mutta paljon on hyvää tahtoa Turkin viranomaisissa. He haluavat tehdä yhteistyötä meidän valtuuskuntamme kanssa ja haluaisin kuitenkin rauhoitella joitakin näiden kommenttien jälkeen Eh, tämä eh, valtuuskunta ja sen tehtävä, joka meille annettiin, se oli hyvin tarkka. Meidän pitää puhua eh, lehdistön vapaudesta ja siitä, mitä tapahtuu toimittajille, jotka on vangittu. Tämä on meidän tehtävämme. Emme me lähde keskustelemaan tulevaisuudesta, EU-jäsenyydestä e tai mistään muusta. Tämä täytyy muistaa, niin meillä on hyvin tarkka tehtävä ja tätä sitten seuraankin. Kiitoksia ja näin me voimmekin päättää tämänpäiväisen kokouksen. Meillä on seuraava kokous 23. 24. syyskuuta ensi viikolla. Kiitoksia kovasti, kun osallistuitte.